Koferetin mietintö. Tämä on hyvin tärkeää, äh, koska 26. Äh, päivä huhtikuuta äh, vastuvalikunta Ekon hyväksyy tämän ja sitten tämä täytyy myöskin valmistella kesäkuun neuvoston kokousta Keskustelemme tästä ensiksi 22. päivä tätä kuuta, tarkistukset 26. tätä kuuta keskipäivällä ja keskustelu tarkistuksesta 16.3. ja hyväksyminen 17. päivä 3. Eh, Ekon valiokunnassa 27. huhtikuuta ja täysistuntokäsittely todennäköisesti eh, eh, kakkos täysistunnossa toukokuussa. Ja sitten ensimmäinen kohta esityslistalla, josta keskustelemme, on maaliikenteen liikuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen. Ja annan puheenvuoron esittelijälle Rova Bauerille. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy kis gondba vagyok, mert eh, a kollégák... Minulla on tässä pieni ongelma, koska kollegat ovat saaneet eri kieliversiot vasta tunti sitten. Sen vuoksi ei ole oikeastaan reilua päättää tarkistuksista, ja niitä on noin sata. Tämä on lyhyt mietintö, mutta tarkistuksia on useita. Jos kollegat ovat valmiita tästä keskustelemaan, niin puhun omasta kannastani, eh, nykykannastani. Mielestäni ei ole kovin paljon järkeä mennä yksityiskohtiin, ja sen vuoksi en aio analysoida tarkistuksia yksi kerrallaan ja en kerro, mitä niistä tuen niin mitä en. Sanoisin mieluummin, että tarkistukset voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä on sellainen, jossa kompromissia ei voida etsiä. Ja on useita tarkistuksia. joiden mukaan mietintö pitäisi vetää pois tai hylätä. Sitten on toinen ryhmä tarkistuksia itsenäisistä Aja kuljettajista. Niiden mukaan ne pitäisi poistaa soveltamisalasta. Tämä kompromissi, jonka mukaan sanon, että ne maat, ja tämä olisi hyväksyttävällä kompromissi, ne maat, jotka haluavat ottaa itsenäiset kuljettajat soveltamisalasta direktiivistä pois. Pitäisi niin tehdä, mutta kuitenkaan meidän pitäisi pakottaa tätä ratkaisua Euroopan tasolla eri jäsenvaltioille, koska aiempia esimerkkejä ei ole siitä, että työaikaa säännelläisiin itsenäisille ammattiharjoittajille. Ja mielestäni näyttäisi huono esimerkkiä, jos otettaisiin tämä sääntely käyttöön tässä. Sitten toinen osa tarkistuksia, jotka ilmeisesti on virheellisesti jätetty, kuten ne, joissa ehdotetaan, että pitäisi viitata direktiivin 3085 ja monia ehdotuksia, kuten tarkistus 32 on tehty tästä asiasta. Tätä on mahdotonta tehdä, koska direktiivi 3085 ei ole enää validi. Nyt direktiivi on 5061, joka pätee. joten haluaisin kollegoita, että he vetävät pois nämä tarkistukset. Sitten on muita tarkistuksia, joissa, täytyy, joissa täytyy pyrkiä kompromissiin, ja se on myös mahdollista. Useimmissa tapauksissa pyrin kompromissiin, siis useimmissa tapauksissa on joitakin teknisluontoisia ehdotuksia, jos ehdotetaan eri sanamuotoja, sitten on muita ehdotuksia, jotka voidaan myöskin ottaa huomioon. Lupaan, että yritän löytää kompromisseja aina kun se on mahdollista. Sitten on yksi erillinen ryhmä, jossa tulisi uusia asioita sanktioista ja valvonnasta. Nämä ovat säännöksiä, jotka muistuttavat niitä, joita muissakin direktiiveissä on. Tässä ajattelen tarkistusta 50 61. Ja 1071 on direktiivejä joihin on ehdotettu tiukempia tarkistuksia. Haluaisin kuulla komission mielipiteen näistä, koska tällä hetkellä minulla on vain tuntemuksia. Sisällään tällä sanotaan, että vaikka nämä ehdotukset voitaisiin hyväksyä tietyissä, tietyillä ehdoilla, niin minulla on kuitenkin se tunne, että tämä direktiiviluonnos, niin niihin se, on, se ei ole oikea suhteesta, koska niissä mennään liian pitkälle. Jos ehdotusten sisältöä tutkitaan ja katsotaan sanktioita ja valvontaa, joita kollegat ovat ehdottaneet, niin sitten minun tunteeni on se, että ei mitään ammattia ammattiin perustuvia vastalauseita voisi olla, mutta ehkä ne menevät liian pitkälle, ne sääntelevät liikaa. Jos kuitenkin kollegoille kollegat sitä mitä että tämä ovat oikeasuhteiset, näiden pitäisi olla osa tätä sääntelyä. Ja jos komissio on myöskin samaa mieltä, että tämä on direktiivin logiikan mukaista, niin sitten tietysti nämä täytyy ottaa huomioon loppuäänestyksen yhteydessä. Niin viimeinen huomio vielä työjärjestyshuomautus, koska loppuäänestys on toisella toukokuun täysistuntoviikolla niin haluaisin muuttaa näitä muita määräaikoja sen mukaisesti. Koska muuten meillä olisi vain yksi viikko aikaa löytää näitä kompromisseja. Neljäs maaliskuuta pitäisi näistä puhua ja loppuäänestys on sitten kaksi kuukautta myöhemmin sen vuoksi ehdottaisin, että puhumme kompromissiehdotuksista 16. maaliskuuta ja sitten äänestämme valiokunnassa 27. huhtikuuta ja sitten paljon jää aikaa käännöksille ennen toukokuun toista täysistuntoviikkoa. Kiitokset Herra Clark haluaisi käyttää puheenvuoron. Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me varmasti tiedämme ja arvostamme sitä, että yleisiä asetuksia ja direktiivejä on noudatettava kaiken kaikkiaan liikenteessä. Tässä kysymys on siitä, mitä kuljettaja tekee omana aikanaan, kun hän on itsenäinen kuljettaja. Ja hän ei varmastikaan silloin työskentele tietokoneen kanssa kotona, vaan kenties määrittelee ensi viikon työaikoja ja kaiken kaikkiaan takaa sen, että kaikki on järjestyksessä. Vähän niin kuin mekin täällä. Menemme kotiin tekemään työtä. Me näin varmasti kuljettajatkin tekevät. Teemme kotona, kotona työtä. Kuka sitten valvoo sitä, mitä me teemme? Tämä on täysin mahdotonta. Emme mitenkään voi valvoa ja seurata näitä itsenäisiä kuljettajia, kun he työskentelevät kotona. Tekevätkö he kaikkensa, jotta todella he todella pysyvät leivässä kiinni. Ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä, että haluamme, että nämä ihmiset ovat työssä osana taloutta. Emme halua, että he millään lailla joutuvat joutuvat rasittamaan etujärjestelmään. Haluamme, että he todella voivat toimia kuljettajina. On hyvin tärkeää, että meillä on itsenäisiä kuljettajia, yksilöitä, jotka tekevät työtä omalle, oman etunsa nimissä, ja sen takia onkin hyvä, että esittelijä on samaa mieltä kanssani, jos nyt ymmärsin oikein, ja sen takia ehdotankin, että meidän pitäisi nyt heittää tämä direktiivi pois ja lähteä siitä kannasta, jonka kautta meidän pitäisi jättää nämä kuljettajat tästä direktiivistä pois kaiken kaikkiaan. Kiitokset, herra Serkas. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset rouva Bauerille. Ensiksi haluaisin sanoa, että mitä tulee eh, näihin hänen ehdotuksiinsa, niin varmasti tarvitsisimme lisää aikaa tähän transaktiotarkistukseen. Minun ryhmässäni ei varmastakaan ole mitään hankaluutta tämän ajatuksen ohdolta, että seurattaisiin tätä 17, 16. päivä 25. päivä aikataulua, koska uskon, että on hyvä, että tasasta on vielä keskusteltava, jotta voitaisiin eri esittelijöiden näkemyksiä tästä transaktiokohdasta vielä lähentää. En usko, että tässä on mitään ongelmaa. On myöskin oikein hyvä tämä ehdotus, että pyrimme keskittämään nämä tarkistukset tällä tavalla, koska muistelen, että kylmän sodan aikana rouva Bauer, vaikka montakin kertaa amerikkalaiset ja mm, venäläiset kokoontuivat, niin annettiin erilaisia argumentteja niihin sitten vastauksia, mutta se ei johtanut mihinkään niin ja sitten ei oikeastaan ollut mitään järkeä keskustella enempää, niin että haluaisin vain lisätä tähän joitakin uusia seikkoja. Viimeisimmät keskustelut muun muassa myöskin komissiossa joiden pohjalta siis olemme sitä mieltä, että itsenäisten kuljettajien pitäisi olla mukana tässä direktiivissä vastedeskin, niin joka tapauksessa tähän on aina estetty sellaista argumenttia, että kysymys on valvonnasta ja siitä, että tämä tosi lisää työtä, kuten herra Clark sanoi, joka todellakaan ei ole direktiivin tavoitteiden mukaista. Ei, tarkoituksena on kuitenkin taata se, että mitään onnettomuuksia esimerkiksi tieliikenteessä ei olisi. Tarkistukset sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, joihin liittyy joitakin ongelmia, niin haluamme niitä selventää niitä ja erityisesti meidän on puhuttava näistä työntekijöistä, työntekijöistä vain ajoaikojen ja fyysisen purkamis- ja lastamisajan puitteissa. Siis tämä kaikki todella tarkoittaa tiettyä taakkaa työssä ja myöskin turvallisuusriskiä heille ja myöskin kaikkien muiden turvallisuudelle riskejä. Kun tässä nyt on näitä argumentteja esitetty joskus, Ähm, että työntekijät, itsenäiset työntekijät olisivat tämän direktiivin sisällä, niin tämä tarkoittaisi sitä, että se loisi lisää paperisotaa. Ja meidän ryhmämme tarkistukset todella pyrkivät yksinkertaistamaan äh, sitä, että valvotaan vain sitä, mitä voidaan talvoa äh, takometrin äh, ajopiirturin kautta. Ähm, muutoin tämä Mm, loppu, äh, mitä ei voida tämän kautta valvoa, niin siihen varmasti voitaisiin äh, soveltaa heihin jonkun muun direktiivin äh, säännöksiä. Ja pitäisi tehdä siis jako toiset ja toiset. Sitten jos ajatellaan itsenäisten työaikoja, niin voidaan tietysti käyttää myöskin vääriä ajotietoja. Perustavanlaatuinen keskustelu kuitenkin liittyy siihen, että taistelemme näitä todellisia riskejä vastaan vai taistelemmeko sitä vastaan, että olisi mahdollisuus sellaisiin työolosuhteisiin, joissa vääränlainen kilpailu jäsenvaltioissa ja kilpailussa johtaisi siihen, että mitään sääntöjä todella olisi. Ja tällä tavalla tulisi tietty murros, joka johtaisi väärän tyyppiseen kilpailuun jäsenvaltioiden ja yritysten välillä. Mitä tulee toiseen tarkistusryhmittymään, niin on totta, että mahdollinen ulospääsy liittyisi siihen, että äh, että osa ongelmista äh, ratkaistaisiin sillä tavalla, että jokainen jäsenvaltio loppujen lopuksi ratkaisisi nämä asiat äh, oman valtionsa alueella itsenäisten kuljettajien osalta. Mutta haluaisin kertoa Rova Bauerille, että tämä tuo esille hyvin tärkeän kysymyksen tämä ratkaisi vain osan ongelmasta, mutta itse asiassa itsenäiset kuljettajat eivät tee työtä pelkästään vain äh, näiden rajojen sisäpuolella. Ja äh, tässä ei olisi mitään logiikkaa sanoa, että tämä on vain kansallinen ongelma. Tämä on todella eurooppalainen ongelma vyyhti. Jos väsynyt espanjalainen kuljettaja ajaa Ranskassa, niin uskon, että on varmasti aivan järkeä, järkevää vaatia, että Ranskassa tähän kuljettajan sovelletaan samoja sääntöjä kuin Espanjassakin. Ei jokaisessa maassa voi olla eri sääntöjä, vaan tarvitaan tarvitaan, täytyy ottaa huomioon vaikkapa terveyskysymykset ja tieliikenneturvallisuus ja niin poispäin. Ja senpä takia ei pidä vaikeuttaa tätä valvontaa. Tietenkin poliisille tulee lisää vaikeuksia, jos he ryhtyvät miettimään, mikä nyt on sääntö tässä ja tässä asiassa Suomessa, Unkarissa, Slovakiassa ja niin poispäin. Itse asiassa meidän meillä on edessämme aina sama ongelma. Onko kaikilla samat säännöt, vaiko voidaanko ajatella, että Euroopan teillä voidaan säveltää erilaisia sääntöjä? Rova Bauer, uskon, että meidän täytyy tässä tehdä useita työtä yhtä aikaa. Ensinnäkin on keskusteltava siitä, mistä voidaan keskustella, ja kunhan nyt olemme ratkaisseet tämän perustavanlaatuisen kysymyksen, joka liittyy niihin tarkistuksiin, jotka viittaavat siihen, että vedetäänkö tästä direktiivistä nämä itsenäiset kuljettajat vaiko ei. Arvoisa puheenjohtaja, me olisimme valmiita kaikkiin kompromisseihin, jotka ovat järkeviä ja kenties tarpeellisia, jos nyt sitten tämä perusasetelma hajoaa. Mutta kenties on kuitenkin loogisempaa käsitellä paremmin näitä itsenäisiä kuljettajia sillä tavalla, että ei millään lailla voitaisiin tätä asemaa käyttää väärin. Ja sen takia olemme tehneet useita tarkistuksia sen puolesta, että valvonta olisi tehokasta ja itsenäisten kuljettajien osalta erityisesti olisi myöskin tämän direktiivin seurantaa ja joka myöskin toisi esille sen hyvät ja huonot puolet. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, rouva puheenjohtaja, että varmastikin pidämme kiinni tuosta perusasetelmasta, mutta jos emme sitä ratkaise, niin emme varmastikaan onnistu tässä asiassa ja uskon, että varmasti vielä keskustelemme tästä tulevien päivien aikana Rova Boverin kanssa näistä mahdollisista kompromisseista ja siitä, mikä olisi A- ja B-vaihtoehto ja mikä mikä, mikä, mikä vaihtoehto sitten johtaisi siihen, että Euroopassa todella olosuhteet olisivat paremmat. Jaakonsaari. Äh, Rouva Jaakonsaari. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Tämän direktiivin ideahan on liikenneturvallisuuden parantaminen. Ja jos liikenneturvallisuutta ajatellaan, niin silloin nousee ykkösasiaksi ajo- ja lepoaikasäännökset. Ne koskettavat kaikkia ja niitä pitää valvoa. Ongelma on se, että valvonta on jäsenmaiden tehtävä ja on melkein skandaali se, että meillä ei ole mitään rajat ylittävää tietopankkia tai tiedon valvontaa. Ja totta on se, mihin Sergos Koferetti viittasi, että nyky, nyky Euroopan, Euroopan, Euroopan alueella kuljettaja voi vuorokauden sisällä ajaa monen jäsenmaan läpi ja olla monen eri viranomaisten kanssa tekemisissä. Tässä minusta on ongelma ydin. On selvää, että ajaminen on leijonan osa kokonaistyöajasta. Tämän direktiivin ympärillä on puhuttu siitä, että lastaaminen ja purku ovat todellisia ongelmia ja ne varmasti vaikuttavat kielteisesti ajokykyyn, jos sitä tehdään paljon. Olisi mielenkiintoista tietää tästä valvontanäkökulmasta, että mitkä ovat komission ajatukset, että millä tavalla voidaan valvoa lastaamista ja purkamista, koska tätä, näitä ajo- ja lepoaikasäännöksiäkään ei pystytä valvomaan. No, minusta tässä tuli jo esille se, että pitää miettiä vielä näitä yksityiskohtia erittäin paljon, koska kyllähän jokaisen direktiivin tarkoitus on ratkaista ongelmia. Ja nyt sitten kannattaa esittää se kysymys, että riippumatta siitä, tulevatko yrittäjäkuljettajat tämän direktiivin piiriin tai ei, niin miten tämä direktiivi sitten vastaa niihin ongelmiin, jotka on noussut näiden keskustelujen kautta esille. Ja yksi ongelma, joka on noussut ihan selvästi, on tämä niin sanottu valeyrittäjyys. Se ei ole kaikissa maissa ongelma, se ei ole esimerkiksi omassa kotimaassani Suomessa ongelma, mutta Keski-Euroopassa tiedämme sen, että valeyrittäjiä on. Ja siksi tämän direktiivin yksi idea tulisi olla tiukentaa seulaa ja hyväksyä yrittäjäkuljettajaksi vain aidot yrittäjät. Ja näitä, näitä kriteerejä voidaan tiukentaa kun e, e, olemme esimerkiksi esittäneet muiden kollegojen kanssa sitä, että kuljettajayrittäjä ei saisi olla esimerkiksi taloudellisesti tai ajallisesti riippuvainen toisesta osapuolesta, ja jonka mukaan ja, ja että kuorma-auto pitäisi omistaa itse. Ja tällä, esimerkiksi näillä kriteereillä, kriteereillä voitaisiin sitten osoittaa se, että kuljettaja olisi aito yrittäjä ja tähän valeyrittäjäongelmaan voitaisiin tällä tavalla saada ratkaisu. Mä uskon, että tästä on mahdollista vielä leipoa sellainen direktiivi, jossa ratkaistaan niitä ongelmia, joita on liikenneturvallisuuden näkökulmasta tullut. Uh, thank you, Mrs. Hawking. Kiitos, Rova Harkin. Madam Chair. Uh, first of all, to... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä työstään. Mielestäni hänellä on kova tehtävä edessä, mutta jos kompromissia pystytään saamaan aikaan, niin se varmaan kannattaisi. Muutama kommentti. Serkaskas olen samaa mieltä, että argumenttia kannata enää toistaa. Ne varmasti toistettu monien keskustelun aikana useasti, joten, mutta tästä näiden lumekuljettajien torjunnasta. Ne olen samaa mieltä äskeisen puhujan kanssa, että pitäisi löytää tapoja, joilla näitä kriteerejä voidaan tiukentaa. Ja kuten hän sanoi, se on todellinen ongelma joissakin valtiossa, mutta ei sitten taas toisissa. Olisin valmis käyttämään monitorointia, sanktioita, mikä tahansa on tarpeen, jotta kompromissi voi saadaan aikaan tästä, koska se saattaisi auttaa asian käsittelyssä. Yksi kohta, jota ei ole otettu esille, mutta monia tarkistuksia siitä on, se on tämä kolme ja puolen tunnin raja, että otetaan ajoneuvot, jotka ovat sen alla. Useimmat jäsenvaltiot sitä varmaankin vastustaisivat ja esittelee itse ehdottaa, että jos vaikutusten arviointi sen oikeuttaisi, niin se voitaisiin tehdä komissiolta. Voitaisiin pyytää joka tapauksessa vaikutusten arviointia. Herra Serkas puhui myös siitä, mitä ajopiirturilla voidaan mitata. Se saattaisi olla alue jatkokeskustelulle tai kompromissille, jos sieltä voitaisiin jotain löytää. Jos jäsenvaltiolla on viimeinen sana, niin sitä ei voitaisi valvoa, kun niin paljon ajetaan rajojen yli. Ja olen yhä sitä mieltä, että se vaikuttaa joka tapauksessa jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun. No sitten viimeisenä kommenttina, niin kaksi kommenttia vielä. Toinen on se, että onko samat säännöt vai eri säännöt. Mielestäni on hyvin tärkeää tässä keskustelussa muistaa, että meillä on samat säännöt ajoajalle ja lepoajalle kaikissa jäsenvaltioissa. Ja viimeinen kommentti, ja se on saman aikaan myös kysymys. Viitaten moniin tarkistuksiin, esimerkiksi 89 ja muut, jossa puhutaan, että artikla 4 otetaan lisää kohta, että 3a kohdassa tarkoitettu kiinteä työka on yksi viikossa. Muut sanovat, että pitäisi olla kolme tuntia viikossa. En ole ihan varma, että mitä tässä tarkoitetaan. Onko sellainen tilanne, että ihmiset sanovat, että jos päätämme ajasta, niin sitten se riittää huolimatta siitä, että henkilö saattaisi viettää kuusi tuntia, tunti, puoli tuntia, että se pitäisi määrätä tunniksi, kolmeksi tunniksi tai mistä tahansa siinä valiokunnassa sovitaan. Mielestäni se on hyvin outo tarkistus, koska joko olemme huolestuneita väsymyksestä, ja siinä mielessä emme voi aikaa asettaa, koska ihmiset voivat viettää 10 tuntia yhden sijaan. Ja jos oikea huononähemme on se, niin en voi nähdä, että miten voidaan esittää tarkistuksia, joiden mukaan ehdotetaan tiettyä aikaa, kun sillä ei saattaisi olla mitään merkitystä sen kautta, mikä se oikea aika on, se reaalinen aika. Kiitokset, ah. euh, Merci, madame. Kiitos rouva puheenjohtaja. Olen pahoillani, että Emili Tyrinen valitettavasti, joka on asiassa vastaava, ei ole päässyt paikalle ja esittelee tässä nyt vihreän ryhmän äh, kannan. Me olemme päättäneet, että äh, äh, ilmaisemme, että hylkäämme komission ehdotuksen koska tämä ei tuo ö, todella parannusta tähän asiaan. Vuonna 2002 sovittiin, että ö, itsenäiset kuljettajat ö, otettiin mukaan ja parlamentin oikeudellisen yksikön mukaan itsenäiset kuljettajat sen takia, ovat nyt mukana ja jäsenvaltioiden pitäisi panna tämä täytäntöön. Vain kaksi maata ovat tehneet näin. Tämä selkeä viesti parlamentin oikeudelliselta yksiköltä kyllä täsmentää tämän asian. Kysymys ei ole siitä, että että itsenäiset kuljettajat pitäisi ottaa mukaan, koska he ovat jo mukana. Itse asiassa nyt kysymys on heidän poisjättämisestään tämä juridinen prosessi ja institutionaalinen menneisyys on otettava huomioon, samoin myöskin viimeisimmät kehityskulut, erityisesti se, mitä sovittiin täysistunnossa 2009. Komissio ei kunnioita parlamentin päätöksiä. Tämä on vakava demokratia, demokratia uhkava tilanne. Me emme ole sellainen parlamentti, joka haluaa joka kerta jättää uusia tarkistuksia, koska sitä ei kunnioiteta. Tämä vaikuttaa komission ja parlamentin suhteisiin. Tässä on itse asiassa, asiassa vaakalaudella paljon enemmänkin kuin vain Euroopan ja unionin kohtalo. He toimivat sektorilla, jossa on vakavia ongelmia, mitä tulee muun muassa turvallisuuteen, sosiaaliseen dumppaukseen, työaikojen noudattamiseen ja tieturvallisuuteen. Meidän mielestämme entistä enemmän on näitä valeyrittäjiä, näin itsenäisiä kuljettajia. Kaiken kaikkiaan itsenäisten kuljettajien asema kaikilta osin on vaarassa. Me olemme jättäneet tarkistuksen 17 tähän komission ehdotukseen. Kenties emme saa enemmistöä tälle kannalle, mutta kuitenkin aiomme näin tehdä. Mm. Olen, ymmärrän, että ihmiset voivat olla eri mieltä mutta jos emme saa enemmistöä, niin silloin täytyy etsiä kompromissia. Ja ö, kuitenkaan mielestämme tämä sopimus ei ole hyväksyttävissä. Kiitos. Thank you. Uh, Mr. Kastler, please. Kiitos, herra Kastler. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin puhua muutamista kohdista, mihin jo edeltävät puhujat ovat viitanneet, eli mitä tulee siihen, että tarvitaan lykkäystä varten aikaa. Minä en ymmärrä sitä argumenttia, että miten poliisin pitäisi tietää, että missä maassa mikä sääntö pätee. Tämä ongelma meillä on jokaisessa Euroopan maassa. Ilmeisesti jokaisen, jokainen poliisi ei tunne toisen maan lainsäädäntöä. Mm, eli näin ei voi edes vaatia meille tämä argumentti on vähän vaikea, koska muuten hän pitäisi vaatia, että meillä olisi yksi ainut maa Eurooppa. Mutta keskustelu, mitä me käymme tässä, niin se on vale kuljettajista, vale itsenäisistä kuljettajista. Me olemme esittäneet tarkistuksia vale itsenäisistä kuljettajista ja me olemme myöskin puhuneet siitä, että mikä sitten aiheuttaa sen, että ryhtyy valeitsenäiseksi kuljettajaksi. Ja sitä varten me olemme esittäneet tarkistuksen 28 ja siinä lukee, että yrittäjä itsensä pitäisi olla direktiivin ulkopuolella, eli yrittäjä, silloin kun hän toimii yrittäjänä, niin silloin tätä keskustelua käydään Euroopassa, mutta toivomme, että hyväksytte tämän tarkistuksen. Kiitoksia. Heute in der Nacht äh, gab es auf der tänä yönä Viinin ähm, kehätiellä tapahtui onnettomuus. Siellä oli useita kuolleita ja poliisi on melko varma siitä, että tämä, tämän onnettomuuden aiheutti yksi kuljettaja, joka oli nukahtanut. Eli se merkitsee sitä, että 27 on loukkaantunut ja kuusi ihmistä on kuollut. Ja tämä seikka on asia, jota olemme pitkään miettineet. Ja minusta tämä nyt oli hyvin surullinen esimerkki siitä, miten vahvasti nämä itsenäiset kuljettajatkin pitäisi ottaa säädöksen piiriin. Eli niin itsenäiset kuljettajat kuin muutkin kuljettajat, heidän pitäisi, heidät pitäisi ottaa mukaan. Ja direktiivi 15 vuodelta 2002, niin sitä on vasta sovellettu yksi ainut vuosi. Eli se merkitsee sitä, että meillä ei ole sen pohjalta vielä riittävästi tietoja, miten se vaikuttaa yleiseen liikennekäyttäytymiseen ja liikenneturvallisuuteen kaikkien liikenteen osapuolten kohdalla ja siksi on ehdotettu, että komissio todellakin esittäisi tutkimuksen vaikutuksista ja sitten sen jälkeen ryhtyisi toimenpiteisiin niin, että jos nyt jo itsenäiset halutaan ottaa mukaan, niin minun mielestäni tässä kohdin se ei ole vielä ajallisesti välttämätöntä. Komissio ennen eh, edustaja Bauer, jotta se voi vastata niihin kysymyksiin, jotka sille nimenomaan esitettiin. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Sanotaan selvästi, että työturvallisuus ja liikenneturvallisuus ovat komission päähuolenaiheet koko kautta tämän lainsäädäntöehdotuksen, mutta tässä siitä ei puhuta. Me puhumme itse asiassa siitä, että vältetään riski siitä, että työntekijöitä riistetään työnantajien taholta. Olen jo ilmaissut komission kannan tästä asiasta monta kertaa. Ja kuten herra Serkas sanoi, olemme argumentteja esitelleet niin usein, että ei ole mieltä niitä toistaa. Keskityn siksi vain tarkistuksiin ja niin tekemällä vastaan joihinkin koimillisille esitettyihin kysymyksiin. Kuten sanoin viime kokouksessa, komissio tukee Rova Bauerin tarkistusta, tarkistuksia ja meidän mielestämme tarkistukset, jotka hän on ehdottanut, ovat hyvin hyödyllisiä, jotta voidaan selvittää, selventää tätä tekstiä, jossa saattaa vielä olla eri, tilaa eri tulkintamahdollisuuksille ja jäsenvaltiossa. Joten Rova Bauerin tarkistukset ovat sellaisia, joita myös komissio tukee. Toisaalta, ja tämä on yhtä selkeä. Emme voi tukea muita tarkistuksia, jotka meidän mielestämme pakottavat tällaista suhteetonta hallinnollista rasitetta ja kuluja yrittäjille ja jäsenvaltioille. Eivätkä toisaalta tarjoa asianmukaisia välineitä, joilla voidaan valvoa lainsäädäntöä mitä tulee aidosti itsenäisiin kuljettajiin, jos ne otetaan mukaan soveltamisalaan. Näitä tarkistuksia vastustamme, vaikkakin tunnustamme ja tunnistamme, että herra Hughes ja Al-Sadrawi, joka oli lausunnon esittelijänä liikennevaliokunnassa, ovat pyrkineet löytämään kompromisseja, että itsenäiset kuljettajat tulisivat mukaan mutta että siinä olisi tällainen yksi, yhden tunnin tai kolmen tunnin kiinteä aika, joka olisi heidän panoksensa tähän työaikadirektiivin kokonaisuudessaan. Nämä tarkistukset kuitenkin eivät valitettavasti ratkaise tämän pakottamisen ongelmaa, koska kuten viime kerralla selitin, ainoa tapa, joka tällä hetkellä on, tämän ajopiirtun avulla saada tätä ylimääräistä aikaa tähän työaikaan. Ja kun äh, työllistetyillä kuljettajilla on tämä ajopiirturi motiivi laittaa se päälle, kun he tekevät ylimääräistä työ, äh, purkamista, lastaamista, niin itsenäisillä kuljettajilla sitä intressiä ei ole. Ja sen vuoksi, ellei luoda uutta ja pelkään, että hyvin rasittavaa, raskasta kontrollijärjestelmää Euroopan tasolla emme pysty valvomaan, jäsenvaltiot siis eivät pysty valvomaan muuta työtä kuin ää, ähm, ajamista itsenäisten kuljettajien keskuudessa. Ja kaikki tarkistukset, jotka tätä käsittelevät, että otetaan mukaan itsenäiset kuljettajat tai, tai, tai, nämä, tai nämä muut kontrollimuodot, niin ne eivät ole sellaisia, joita komissio voi tukea. Toisaalta on aika paljon tarkistuksia, joissa komissio tukee Joo, tarkistuksia tulee kaikilta poliittisilta ryhmiltä on tällaisia. 20, 23, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 48, 54, 60, 68, 70, 97. Ne kaikki säännöksien selkeyttä parantavat ja äh, näiden tarkistuksen joukossa on yksi, joka koskee kolme ja puolen tonnin kynnystä. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus, mutta kuten jo sanoin, mielestäni meidän pitäisi käsitellä sitä kautta linjan. EUn eh, liik- eh, tieliikennekuljetuslainsäädännössä on paljon direktiivejä, asetuksia, säännöksiä, jotka kaikki pätevät yli kolme ja puolen tunnin, yli kolme ja puolen tunnin ajoneuvoihin. Se on yleinen sääntö. Yläpuolella on, on katettu, alapuolella ei. Jos tätä kolme ja puolen tunnin kynnystä muutetaan, niin se voidaan tehdä vain kautta linjan kaikissa, kaikilta osiltaan johdonmukaisesti. Emme tätä vastusta. Itse asiassa tutkimme asiaa ja tutkimus on meneillään tästä asiasta ja kaikenlaisia ja vaikutusten arviointia tehdään, joita voidaan pyytää, jos löydetään perustelut sille, että nykyisen tieliikennelainsäädännön tai tieliikennekuljetusten soveltamisalaa laajennetaan alle 3,5 tonnin ajoneuvoihin, niin teemme ehdotuksia siitä. Sitten muutama 35-36 tarkistuksesta, jotka Rova Jaakonsaari on jättänyt. Ne ovat mielenkiintoisia ja niitä haluamme tarkistella lähemmin. Itsenäiset kuljettajat pidettäisiin vastuullisina näistä ajoajan yrityksistä, jos siinä liikenneturvallisuus vaarantuu. Tätä kannattaa tar- harkita tarkemmin. Ja tarkistus 36 siinä käsitellään asioista, olen jo käsitellyt tai kommentoidut, että automaattisesti voitaisiin kirjata työtä, joka ei ole ajamista, joka on purkamista tai lastaamista. Jo nyt on laillinen velvoite, oikeudellinen velvoite kirjata nämä toimet muuksi työksi. Kuitenkin se riippuu yksittäisestä kuljettajasta, oli hän sitten työllistetty tai itsenäinen painasta nappia. Ja sen vuoksi pointti tässä olisi se, että varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat toimeen tällaisen lainsäädännön, joka on siis olemassa olemassa. Että, että tällainen automaattinen kirjaaminen lastamisesta ja purkamisesta kyllä tämän tarkkuuden ongelman kirjaamisessa ratkaisisi, mutta täytyy myös huomata, että purkaminen lastaaminen on jotain sellaista, joka paljonkin riippuu yksittäisestä kuljetuserästä, eikä se ole aina tämä ajaja, joka purkaa tai lastaa, olihan sitten itsenäinen tai ei. Joten hyvin monimutkainen ongelma on edelleen tästä toimeenpanosta ja sille on rajansa, mitä eurooppalainen lainsäädäntö tai mikä tahansa lainsäädäntö voi tässä säännellä. Kiitoksia paljon. Kiitokset. Ennen kuin annan Rouva Bauerin lopullisen puheenvuoron, sanoisin, että sihteeristö on nyt tarkastellut tätä ajoitusta ja on mahdollista, että 16. maaliskuuta voisi todella olla kompromissikeskustelu ja sitten 28. päivä huhtikuuta voitaisiin äänestää, jos kaikki ovat samaa mieltä. Saattaa olla, että jotenkin pieniä ongelmia tulee, mutta silloin palaan teille. Mutta Rova Bauer, haluatteko nyt vetää langat yhteen tässä keskustelussa? Kiitokset rouva puheenjohtaja ja kiitokset myöskin kaikille puheenvuoron käyttäneille ja kaikille niille, jotka ovat ehdotuksillaan halunneet tätä paperia parantaa. Ja nyt on hyvin tärkeää miettiä tätä asiaa. Todella minä arvostan paljon sitä, että tässä monet kollegat ovat kurinalaisesti halunneet tähän työhön osallistua. Ja haluaisin nyt vastata joihinkin puheenvuoroihin. Rova, herra Ferkas aluksi, te sanoitte, että ensiksi täytyy päättää perustavanlaataisista asioista ja sitten vasta sen jälkeen päätetään muista. No minä olen todella iloinen tästä, jos näin olisi, niin sehän oli loistavaa, mutta ö, usein kyllä kuitenkin vasta viime hetkellä päästään sitten sopuun. Ö, koska emme vielä tiedä kuitenkaan, mikä on äänestyksen tulos, niin että valitettavasti vielä emme voi tätä asiaa päättää etukäteen. Sitten äh, tuossa alustuksessa niin, äh, äh, puhuttiin sellaisista ajoneuvoista, joiden paino on alle 3,5 tonnia. Minun mielestäni ja tämä valikunnan mielestä olisi hyvä analysoida tätä asiaa, koska viime vuosien aikana tieliikenteen rakenne on kovasti muuttunut ja sen takia meidän täytyy ottaa tämä esille ja tehän tuossa sanoittekin, että minun tekemääni tarkistusta oli hyvä muuttaa, koska siinä oli vihreä. Tämä ei tarkoita sitä, että auto, ajopiirturi pitäisi laittaa myöskin henkilöautoihin. Ei, olemme tietoisia siitä, että kansainvälisten sopimusten mukaisesti, mitä tulee tieliikenteeseen, niin tämä rajoittuu vain äh, sellaisiin ajoneuvoihin, joiden äh, paino on yli 3,5 tonnia. Mutta jos palataan nyt siihen, mitä sanottiin aikaisemmin, niin todellakin viime vuosien aikana tieliikenteen rakenne on muuttunut ja täällä valiokunnassa ja myöskin liikennevaliokunnassa ollaan todettu, että lähdetään nyt analysoimaan sitä, kuinka voisimme parantaa tieturvallisuutta samalla kun alennetaan hiukan äh, tätä äh, raja-arvoa 3,5 tonnia. Ja on totta, että tätä ehdotusta vastaan tuli todella paljon paljon vastaehdotuksia eri ryhmistä ja eri intressien pohjalta, mutta mielestäni olisi hyvä kuitenkin miettiä tätä asiaa täällä valiokunnassa pitäisi miettiä sitä, ketkä aiheuttavat suurimman osan onnettomuuksista ja missä niitä tapahtuu eniten. Tämä olisi hyvä asia. Ja tässä pohjaan erityisesti erilaisille esimerkkeille ei täällä parlamentissa aina tehdä oikeita päätöksiä itse asiassa tois, eilen illalla Viinissä tapahtui todellinen katastrofi tieliikenteessä ja haluan esittää pahoitteluni ja survalitteluni uhreille, mutta tähän voi johtaa moni syy, väsymys, kuljettajien virhe tai niin poispäin. Ja seitsemän tuhannesta onnettomuudesta tapahtuu tästä syystä, mutta emme tiedä mistä syystä. Onko syy se, että kuljettaja nukahti ratti vai ö, nukkuiko hän huonosti vai keskusteliko hän jonkun kanssa vai oliko sumua vai ö, oliko hänen ensin ajettavaa tuntikausia lumessa ja niin poispäin, niin että emme, emme voi tietää minkälaiset olosuhteet olivat ja tietystikin ne aina vaihtelevat. Näin ollen on hyvin vaikeata, koska meidän pitäisi tietysti tietää, mikä aiheuttaa tämän väsymyksen. Ja tietystikin, mitä tulee onnettomuustilastoihin, niin meidän pitäisi tietää, mikä määrä onnettomuuksista johtuu juuri siitä, että kuljettaja on ollut itsenäinen työntekijä. Tarvitsemme siis lisää tietoa kaikista näistä asioista. sen sijaan se, että sanottaisiin, että täytyy valvoa kaikkia, kaikkia henkilöitä joka hetki ja joka paikassa, niin mielestäni tämä on hiukan liioiteltua. Sitten mitä tulee näihin näinäisesti itsenäisiin kuljettajiin, niin en haluaisi enää palata tähän asiaan takaisin, koska olemme tästä keskustelleet jo monasti ja tämä ei ole sellainen ongelma, joka olisi todella spesifi juuri tälle sektorille, vaan on hyvä, että komissio lähtee nyt tutkimaan tätä asiaa ja pyrkii löytämään ulospöysyn tästä tilanteesta, koska näennäisesti itsenäiset kuljettajat todella aiheuttavat ongelman siinä mielessä, että reilua kilpailua ei noudateta. Tämä johtaa sosiaaliseen dumppaukseen ja äh, sillä voi olla myöskin kielteisiä vaikutuksia taloudellisesti, jos se laajenee se saattaa johtaa todellisiin katastrofaalisiin seurauksiin. Senpä takia pyytäisin, että komissio tätä asiaa analysoisi, analysoisi ja pyrkisi ottamaan huomioon tämän ongelman mittakaavan. Ja varmastikin myöskin keskustelussa tämä kävi selville. Tässä kaikki, arvoisa rouva puheenjohtaja. Haluaisin sanoa vielä, että mielestäni että olisi mukava, jos komission edustaja täällä ei olisi eh, kertonut omaa kantansa äh, vielä äh, näihin äh, tarkistuksiin. Hän ei kertonut, tukeeko hän niitä. No, ilmeisesti sitten ei, mutta joka tapauksessa näin asiat menivät. Yes, uh, thank you for that, Mrs. Bauer. As I said, uh... Kiitoksia, Rouva Kuten sanoin, niin 16. maaliskuuta keskustelu kompromisseista, 28. huhtikuuta valiokunnan äänestys, sitten sen jälkeen to- toukokuun toisella täysistuntoviikolla käsittelyyn. Richard Havutin juna on myöhässä, hänelle saapunut, eli jos teille sopii, niin voidaanko mennä herra Koveraatin mietintöön tästä pitkän kestävyydestä julkisissa varoissa, julkistaloudessa, elpyvässä taloudessa. Grazie, Presidente. Ora come tutti i colleghi... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin kuin kaikki kollegat tietävät, niin jokaisessa taloudessa on välttämätöntä kaikkina aikoina se, että tiedetään, että pystytään ryhtymään toimenpiteisiin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä talouden puolesta. Jos ähm, on tällainen kriisiaika kuin tänä päivänä, niin silloin kaikki tilanteet ovat vielä vain vaikeampia ja arkaluontoisempia. Ja siitä syystä meidän pitäisi ottaa erityisesti huomioon muutamia seikkoja. Ja meidän pitäisi luetteloida niitä asioita, mitä meidän pitäisi talousvaliokunnalle myöskin esittää. Eli mitä tulee aikaan, joka tarvitaan rahoituksen vakauttamiseen, on vielä epämääräinen. Ja haluaisin sanoa, että jos tällaisiin hypoteeseihin tehdään työtä, niin ei ole oikein, että puhutaan epämääräisesti investoinneista koulutukseen, tutkimukseen – vaikka siitä saattaisikin olla myönteinen vaikutus vakautukseen, niin sillä saattaa olla myöskin katastrofaalinen vaikutus suhdanteiden elpymisen kohdalla määrään ja laatuun. Pääty ottaa huomioon työllisyyskriisin ratkaisuissa, ratkaisussa. Tämä on yksi niistä tavoitteista, mitä pitäisi aloitteella 2000 2020 ratkaista. Sen pitäisi olla jopa vakautuksen perustana. Haluaisin vielä lisätä, että pitäisi myöskin verotuksen alalla mekanismit vakauttaa ja palkkojen alalla niin, että perheiden ostovoima ei heikkene. sillä olisi hyvin negatiivinen vaikutus kaikkiin taloudellisen kasvun tekijöihin, jos työllisyyttä ei oteta huomioon. Ja niin kuin kaikki tietävät, niin tämä liittyy, tai tähän liittyy myöskin nuorten ja naisten, erityisesti mm, heidän pitkän aikavälin työttömyytensä. Ja myöskin tässä kohdin tarvitaan vakautusta ja tämän pitäisi kulkea käsi kädessä eh, näiden mm, sosiaalipolitiikan elementtien ja työllisyyspolitiikan elementtien kanssa. Ehkä ei ole välttämätöntä näitä kaikkia mainita, mutta sitä huolimatta sanon, että rahoituksen vakaus riippuu tai on riippuvainen työllisyyden vakaudesta. Ja eh, tässä kohdin tarvitaan aktualisointia niin, että Euroopassa saadaan vakaa tilanne kaikissa yksittäisissä maissa, niin että pitäisi olla tasapaino työllisyyden elvyttämisen kohdassa, kohdalla politiikassa ja kansalaisuudessa – koska me olemme riippuvaisia ulkomaisesta työvoimasta. Kun otamme tämän huomioon, mm, ja ilman heitä tuskin on mahdollista mm, kasvua saada aikaan. Meidän e, kasvuvaiheessamme on välttämätöntä ottaa myöskin sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja huomioon ja pitää taata sosiaaliturva kaikille. Tämä on, tarpeellinen sosiaaliturva on välttämätön ja pitää panostaa myöskin valtion budjetissa näihin seikkoihin. Tämä on myöskin yksi osa vuoden 2020 strategiaa. Minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme talous, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa varten sopimuksen ja tästä sopimuksesta, tässä sopimuksessa pitäisi lähteä siitä, eh, mitä Euroopassa on puhuttu joustoturvasta ja sosiaalisesta vuoropuhelusta, mutta siihen pitäisi lisätä myöskin uusia elementtejä. Esimerkiksi sen, että jokainen palkkatyöntekijä mm, saisi palkinnon siitä, että tekee eh, tehokkaasti töitä sen sijaan, että häntä rangaistaisiin. Mm, se on mahdollista ainoastaan silloin, jos koordinoidaan kunnolla. Lainsäädäntö yksinään ei riitä, siksi on tärkeää ottaa myöskin kulttuuri ja materiaaliset tekijät huomioon. Sillä lailla saavutetaan vihreä talous, jossa myöskin käsiteollisuuden aloilla – on, päästään eteenpäin. Vuosikymmeniä käsiteollisuus on ollut tärkeä talouden tekijä koko Euroopassa. Eli eh, kun pyritään vakauteen, niin silloin pitää myöskin oikeudenmukaisuus aina ottaa etusijalle. Meillä on tästä olemassa vihreä kirja, joka koskettaa eläkkeitä eri maissa, ja eläkkeet ovat myöskin tärkeä ja sitten nopein tie on tie, jossa on julkinen oikeudenmukainen talous. Tässä pitäisi myöskin toinen pilari ottaa huomioon, eli integraatiopolitiikka. Se, mitä valtioilla ei ole käytettävissä, se voisi se, voitais, se voitaisiin saada yksittäisten henkilöiden säästöistä niin, että ihmiset itse säästävät taatakseen tulevaisuutensa tai varmistaakseen sen. Julkisen sektori ja yksityinen sektori pitää yhdistää niin, että saadaan tarpeellinen suoja ja tarpeellinen kohesio. Nämä ovat oikeastaan eurooppalaisen järjestelmän peruspilareita – Nämä ovat niitä kokemuksia, mitä on kerätty viime vuosikymmenien aikana Euroopan maista. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin myönteiset seikat, mitä siis voitaisiin saavuttaa julkishallinnon uudistuksella. Erot ovat eri, tai siis maat ovat erilaisia, historia on erilainen, organisaatio tai on erilainen, hallinnon rakenteet ovat erilaisia kansallisella ja alueellisella tasolla, mutta myöskin tämä on tärkeää. Ei pitäisi pitää mielessä ainoastaan työn tuottavuutta ja tehokkuutta, vaan tarvitaan jatkuvia säästöjä. Ja niiden pitää tulla muiden myönteisten toimenpiteiden lisäksi Tällä lailla kansantalous pystyy elpymään nopeammin ja saavuttamaan vakauden tason, joka on välttämätön. Nämä ovat oleellisilta osin ne kommentit, mitä meidän pitäisi talousvaliokunnalle esittää, koska se on toimivaltainen valiokunta tämän tekstin laatimisessa. Ja minun täytyy sanoa, että me olemme myöskin käyneet keskusteluja talouskriisin erityisvaliokunnassa. Ähm, näitä kysymyksiä on siellä käsitelty ja on pyritty ähm, laatimaan erilaisia prioriteetteja. Eli tämä oli yhteenveto tekstistä. Niin mitä tulee tarkistuksiin, niin määräaika tarkistusten jättämiselle, sitä on lyhennetty, niin kuin puheenjohtaja sanoi, mutta ei se estä meitä siitä, että me tekisimme tehokkaasti yhteistyötä keskenämme ja saisimme hyvän tekstin talousvaliokunnalle. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się odnieść. Kiitoksia. Haluaisin käsitellä nyt herra Kaferatin mietintöä. Minusta näyttää eh, nimittäin siltä, että ensimmäisessä kohdassa kappaleessa sanotaan, että julkisen velan kasvu ja työttömyyden kasvu on huono talouden kannalta. Mielestäni se on aika lievä ilmaisu. Työttömyyden kasvu itse asiassa on negatiivisesti vaikuttava tekijä julkiseen talouteen. Eli jos juuri työttömyys aiheuttaa suuria kustannuksia joka maassa. Sitten toinen kappale. Meidän ei pitäisi puhua pelkästään yrittäjyyden elvyttämisestä, vaan selkeästi viitata investointeihin, joilla saadaan kasvua aikaan. Se on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää, että työllisyyden kasvua tukisimme koulutuksia ja investointeja tukemalla, jotka juuri tämän kasvun aiheuttavat, ovat, ovat hyvä potentiaali talouskasvulle. Sitten kohta viisi. Tässä puhutte sitä, että maahanmuuttopolitiikkaa täytyy asianmukaisesti hoitaa. Asiantuntijat sanottavat, että tämä maahanmuuttopolitiikka ei pysty olemaan täysimääräisesti vastapainona tälle väestörakenteen muutokselle. Eli pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ohjelmiin, joilla työllistetään yli 50-vuotiaita työ, työntekijöitä tai sitten nuoria työntekijöitä. Kohdassa kuusi puhutte resurssiurojen jakamisesta ja sitä, että varmistetaan ainakin tähän astinen taso sosiaalituissa. Minusta näyttää siltä, että ihan päinvastoin meidän pitäisi etsiä uudenlaisia eläkejärjestelmiä, uudenlaisia ratkaisuja, jotka vähentäisivät julkisen talouden vajetta. Kahdesta pilarista puhutte julkisesta pilarista ja muista ratkaisuista. Mielestäni kolme pilaria on tärkeää, joilla näitä asioita rahoitetaan. kun otetaan eläkejärjestelmien suuret kustannukset huomioon. Ja niin kohdassa yhdeksän puhutte sitä, että työn verotusta pitäisi vähitellen vähentää, mikä aiheuttaa lisäisi sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. Meidän pitäisi tällaista tasapainoista finanssipolitiikkaa pitäisi harjoittaa. Niin, että tällaiset ähm, kannustinloukut voitaisiin välttää. Alhaiset työvoimakustannukset ovat stimulaattorina kilpailukyvylle ja uuden työpaikkojen syntymiselle. Ja hyvin tärkeän elementin ohittaa mielestäni esittelijä. On mielestäni nimittäin tärkeää, että saadaan aikaan sellainen yhteinen metodologia, jossa jälkeenjärjestelmä voidaan arvioida, jonka mukaan jäsenvaltiot nämä raporttinsa tekivät. Sitten tässä puuttuu myös terveyspolitiikkaa laajemmat viittaukset, joka myöskin vaatii paljon julkisia varoja. Rahoitusjärjestelmä pitäisi uudistaa, kun julkista varasta rahoitetaan terveysjärjestelmiä. Äskettäin brittitutkimuksia on tullut esille, jonka mukaan yhä tällaisia muistihäiriöitä on yhä useammilla ihmisillä ja tällaisten ihmisten hoitaminen, ne ovat esimerkiksi paljon korkeammat kustannukset kuin eh, kasvainten hoitamisen kustannukset. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Myöskin koulutuspolitiikkaan tässä puuttuu viittauksia. Se on myös tärkeä osa johon menee paljon julkisia varoja. Koulutuskulut kasvavat ja Euroopassa emme edelleenkään kouluta tällaisia luovia ihmisiä, jotka olisivat liikkuvia ja etsivät erilaisia ratkaisuja, vaan ikään kuin kopioivat. Maailma tarvitsee ihan toisenlaisia ihmisiä työmarkkinoilla nykyään. Tämän verran minun huomiostani. Kiitoksia. Thank you. Thanks very much. Kiitokset. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin voin kertoa kertoa, että tarkistukset on jätettävä 26. helmikuuta kello 12 tarkistuskeskustelu 16. maaliskuuta, hyväksyminen 17. maaliskuuta, Ekon valiokunnan 27. maaliskuuta, hyväksyminen ja jälleen kerran sitten Strasbourgin täysistunnossa toukokuussa käsittely. Richard Howard ei ole vieläkään saapunut. Ehkä me voitaisiin ajatella, että otettaisiin herra Sterkasin mietintö seuraavaksi, mutta haluaisin myöskin kertoa, että saattaa olla, että ehkä aloitamme äänestyksen kello viideltä, niin että ehkä tämä olisi hyvä kaikille antaa tiedoksi, että äänestykset alkavat kenties kerro kello viisi. Kenties aikaisemmin tai myöhäisin, mutta tästä on hyvä olla tietoisia. Mennään siis herra Terkkasin mietintöön, mitä tulee oleskella ja työskentelyä koskevaan yhteen hakemuksen menettelyyn. Kysymys on kolmansien maiden äh, laillisesti yhteisössä asuvista kansalaisista. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Niin, nyt aloitamme tänään keskustelun asiasta, joka on varsin tärkeä ja ajankohtainen, ja se vaatii tietystikin vielä paljon tarkempia pohdintoja kuin tässä ensimmäisessä keskustelussa. Nyt hyvä on muistella tätä yleistä viitekehystä. Kysymys on komission ehdotuksesta, jotta saataisiin direktiivi, joka liittyy tällaiseen yhtenäiseen yhdistelmälupaan, mitä tulee kolmansien maiden laillisesti oleskeleviin kansalaisiin. Kysymys on siis laajemmasta kehyksestä, maahanmuuttopolitiikasta myöskin, ja jo vuosien ajan olemme tätä asiaa halunneet tuoda esille. Ja tämä asia on hyvin selkeä. Tarkoituksena on yksinkertaistaa hallinnollisia elementtejä, jotta voitaisiin ottaa käyttöön yhtenäinen menettely niin oleskelua kuin työskentelyäkin varten ja että tästä tulisi paljon helpompaa saada työvoimaa Euroopan unionin. Ja toisaalta myöskin tarkoitus olisi antaa tietyt oikeudet laillisille kolmansien maiden kansalaisille tiettyjen tavoitteiden puitteissa. Ensinnäkin tietysti heitä on kohdeltava henkilöinä jotka äh, voivat äh, nauttia täysimääräisesti oikeuksistansa, ja, äh, koska, kuten jäsenvaltioidenkin kansalaiset. Mutta haluaisin tässä erityisesti korostaa sitä, että vuodesta 2004 lähtien, tuosta komission ensimmäisestä toimintasuunnitelmasta lähtien, jossa hyvin selkeästi erotetaan toisaalta lailliset työntekijät ja laittomat työntekijät, niin tuntuu siltä, että on laaja konsensus siitä, että tar- tarvitaan hyvin tiukkaa politiikkaa laitonta siirtolaisuutta vastaan, mutta myöskin hyvin anteliasta politiikkaa laillista siirtolaisuutta vastaan. Ja Euroopan unionin suhde, sen pitäisi olla kuitenkin sellaista politiikkaa, joka ottaa molemmat konseptit huomioon, on todellakin vastustettava laittomien tuloa Eurooppaan, mutta on ponnisteltava myöskin sen puolesta, että ne, jotka ovat täällä laillisesti, saavat tietyt oikeudet ja tietyn juridisen turvallisuuden, jonka puitteissa he voivat integroitua meidän yhteiskuntiimme. No lisäksi, ja haluan tätä korostaa, molempia politiikkaa pyritään integroimaan yhteen. Yleensä kun puhutaan tästä tällaisesta laillisen siirtolaisuuden houkuttelemisesta, niin varsin paljon kolmansien maiden kansalaisia tulee. Ja kysymys on vaikkapa mustista tai laittomista työmarkkinoista, niin ö, uskon, että juuri se, että sääntöjä ei noudateta, houkuttelee siirtolaisia ja antaa myöskin mahdollisuuden salakuljettajille ja mafioille. Tarvitsemme todella ö, velvoitteita ja oikeuksia varten viitekehyksen, niitä ihmisiä varten, jotka tulevat tänne Eurooppaan. Ja meidän täytyy tässä myöskin taistella tätä laitonta siirtolaisuutta vastaan. Ei ole helppoa ajatella, että Eurooppa pystyisi tarjoamaan työtä ilman oikeuksia, koska Euroopassa aina oikeudet ovat tietyn lainsäädännön mukaisia, kun ihminen tekee täällä töitä. Tässä äh, lainsäädännössä uskon, että lähestymme tällaista niin sanottua tällaista uudenlaista kulttuuria, jossa kysymys on samanaikaisesti siitä, että vastaamme äh, näihin tarpeisiin, joita ihmisillä on saada oikeuksia, mutta samanaikaisesti tarvitsemme hyvin selkeät normit siitä, mitä äh, kolmansien maiden kansalaisilla voi tällä meidän maissamme olla. Tämä direktiivihän on jo vuonna 2007 komission ilmoittama ja tarkoituksena oli luoda viitedirektiivi, joka siis sääntelisi tämän ähm, yhden hakemuksen menettelyn, nämä oikeudet ja kaikki nämä työntekijäkategoriat, vaikkakin tietysti jokaiseen työntekijäkategoriaan tulisi tiettyjä erityisdirektoivia vielä niiden tarpeiden kattamiseksi. Nyt sitten tässä olemme saaneet tämän direktiivirjoituksen komissiolta. Rakkaat kollegat, en usko, että tästä tulee helppo keskustelu meidän keskuudessamme, eikä tästä tule myöskään helppo keskustelu komission kanssa ja neuvoston kanssa. Ensinnäkin tästä ei tule helppo keskustelu sen takia, koska jos tämä nyt on viitedirektiivi, joka horisontaalisesti kattaa kaikkien ulkomaalaisten työntekijöiden oikeudet, niin tämä direktiivinhän pitäisi tulla jo ennen muita direktiivejä, jotta olisi aikaa valmistella sitä. Meidän täytyy siis päättää äh, siitä, että tarvitaan tiettyä koherenssiutta, äh, tiettyä johdonmukaisuutta äh, sen suhteen, missä järjestyksessä nämä eri direktiivit tulevat, olipa kysymys sitten vaikkapa sanktioista työnantajille tai muista. Ja meidän täytyy ponnistella lisäksi myöskin sen puolesta, että otetaan huomioon myöskin tässä horisontaalisessa direktiivissä, direktiivissä jo ne säännöt, joita muissa direktiiveissä on ilmoitettu koska ne on jo ilmoitettu aikaisemmin. Senpä takia haluan, että otetaan huomioon ne tekstit, jotka lainsäädäntöön on jo muodostettu. Samanaikaisesti meidän on pyrittävä siihen, että nämä direktiivit olisivat täysin johdonmukaisia, eivätkä millään lailla olisi niiden direktiivien vastaisia, joita on jo EU-ssa olemassa tästä aiheesta on olemassa äh, monia säännöksiä jo äh, tältä alalta äh, vuodelta 2004 ja myöskin kolmansien maiden kansalaisten osalta on myös useita direktiivejä myöskin vuodelta 2005. Ja jos nyt sitten haluamme, että todella tästä tulisi horisontaalinen direktiivi, viitedirektiivi, niin meidän täytyy ponnistella sen puolesta, että saataisiin lisää johdonmukaisuutta siihen, että komissio todella pyrkisi siihen, että tässä viitedirektiivissä otetaan huomioon kaikki ne perusperiaatteet, joita haluamme. Sitten toisekseen ongelmana on se tulevien viikkojen aikana, että tämä direktiivi tulee tänne parlamenttiin nyt tämän vahvistetun yhteistyömenettelyn puitteissa meidän ja kansalaisvapausvaliokuntamme välillä. Ja en oikein ymmärrä, kuka tämän parlamentin säännöt on keksinyt, mutta nämä säännöt todella ovat vaarassa johtaa siihen, että emme voi pysyä tyyninä. Tässä on neljä johdanto-osan kappaletta ja vain joitakin artikloja. Kuinka oikein voimme tehdä tätä työtä johdonmukaisesti eh, meidän valiokuntiemme kesken, jos täällä on vain yksi kohta tietystä eh, eh, johdantosan kappaleesta eikä kokonaisia artikloja? Kuinka voidaan päästä johdonmukaisuuteen, jos tässä ei ole selkeätä osuutta tässä direktiivissä toisaalta oikeuksilta ja toisaalta menettelytavoista, koska näissä molemmissa menettelyissä meidän valiokuntamme toimivaltuudet ikään kuin menevät äh, limittäin. Äh, meidän täytyy toimia johdonmukaisesti, äh, mutta toimivaltuudet ikään kuin menevät päällekkäin. No, tietysti loogisesti minä haluaisin ehdottaa, että tehtäisiin muutoksia näihin artikloihin ja osan kappaleisiin, erityisesti niihin artikloihin, jotka kuuluvat meidän kompetenssiimme, mutta niin esittelijänä kuin myöskin keskustelun osallistuvien puolesta on mahdotonta, etteikö lähdettäisiin tekemään tarkistuksia myöskin tiettyihin sellaisiin sellaisiin artikloihin, joissa kysymys on täysin kansallisvapausvaliokunnan asioista, koska äh, mm, tietysti tarvitsemme mahdollisimman paljon johdonmukaisuutta, äh, eikä äh, ole hyvä jakaa tällä tavalla tätä tekstiä kahden valiokunnan välillä. Tämän kysymyksen pohja ja meidän on käytävä todella perustavaltoinen poliittinen keskustelu tästä asiasta, liittyy siihen, josko tässä parlamentissa, rakkaat kollegat, teemme sellaista työtä, joka jollakin tavalla jättää komission tekstin epätäydelliseksi. Ja itse asiassa komission tekstissä sanotaan johdanto-osassa, että kysymys on direktiivistä, joka hallinnollisten kysymysten lisäksi tuo myöskin... Öö, tällaisen juridisen sateenvarjon, joka kattaa kaikki ne oikeudet ja vapaudet ja tasaveroisen kohtalaisuuden sellaisille työntekijöille, jotka tulevat kolmansista maista ja myöskin meille omille kansallisille työntekijöillemme. Mutta, rakas puheenjohtaja, tämä sanotaan osassa vain ja artiklaosassa sitten itse asiassa nämä asiat tuhotaan täysin ensinnäkin. Artiklassa kolme puhutaan direktiivin soveltamisalasta ja tämän direktiivin ulkopuolelle halutaan jättää ne yhteisöt, joista kuitenkin meidän pitäisi keskustella. Tämä siis rikkoo direktiivin logiikan, jos tietyt asat jätetään tämän direktiivin ulkopuolelle, niin siitä kärsivät esimerkiksi muun muassa kausityöntekijät. Onhan annettava oikeuksia henkilöille, jotka työskentelevät täällä. Ja silloinhan kausityöntekijät voivat syyttää komissiota siitä, että heillä ei ole yhtäläisiä oikeuksia. Kysymys on kuitenkin yksi sellaista yhteisöä, joka eniten tarvitsee suojelua ja senpä takia äh, tämä ei ainakaan ratko laittoman siirtolaisuuden ongelmia, koska tarvitsemme sosiaaliturva- ja lainsäädäntö ja, ja sosiaaliturva- ja työlainsäädäntösääntöjä. Tässä on mielestäni hyvin suuri ristiriita artiklaosan ja toisaalta johdantoosan välillä. Saattaahan olla, ja kenties löydämme ratkaisun sanoen, että annetaan aivan tiettyä spesifistä lainsäädäntöä, joka koskisi näitä työntekijöitä, mutta sellaista ei ole olemassa vielä kuitenkaan, ei täällä parlamentissa eikä myöskään direktiiviehdotuksessa. Ja näin ollen ö, ö, tämä on asia, josta on hyvä keskustella, jollei sitten näitä työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä todella tule niin, että täydentävällä tavalla voitaisiin heidät ottaa huomioon, jos sitä tässä horisontaalisessa direktiivissä tehdä. Sitten myöskin ne kenties yritykset lähettävät työntekijöitänsä johonkin Euroopan alueelle. Kuinka on mahdollista myöskin, että heitä ei oteta tässä huomioon? Mielestäni tässä on varsin paljon ristiriitoja toisaalta artiklakohtien ja toisaalta tämän johdantosan välillä. Lopuksi vielä, arvoisa puheenjohtaja, haluaisin pyytää, että että edustajat todella miettisivät äh, artiklaa 12, sitä mikä kuuluu meidän toimivaltuuteemme artiklassa 12. Äh, puhutaan oikeuksista, jotka liittyvät sosiaaliturvaan, äh, työhön, koulutukseen, sosiaalisiin oikeuksiin. Ja toisessa osassa taas sitten puhutaan siitä, mitä jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksina näihin oikeuksiin. Ja tämä on hyvin kyseenalaista että voidaan tietyllä tavalla viedä pois nämä oikeudet sellaisilta henkilöiltä, jotka kuitenkin laillisesti tekevät työtä EU-ssa. Se, että direktiivin soveltamisalasta jätetään osa tällä tavalla pois, niin tämä tietysti johtaa siihen, että voitaisiin keskustella siitä, että monilla työntekijäkategorioilla ei ole tiettyä suojaa, vaikka artiklassa kolme siitä kuitenkin puhutaan. Näin ollen tässä on paljon sellaisia elementtejä, tässä direktiivissä tavallaan siinä instrumentaalisesti pyritään menemään eteenpäin, mutta samanaikaisesti siinä lyödään, luodaan myöskin paljon tyhjyyttä. Näin ollen, rakkaat kollegat, voin vain sanoa teille, että meillä on paljon työtä edessämme, eivätkä nämä asiat ole ollenkaan yksinkertaisia, vaan ne ovat hyvin tärkeitä asianmukaisia seikkoja. Tarvitaan lainsä, la, laillista siirtolaista koskevaa lainsäädäntöä Euroopassa, mutta jo vuosien ajan itse asiassa olemme luvanneet kansalaisillemme ja myöskin kolmansien maiden kansalaisille Euroopassa, että olemme hyvin tiukkoja ja vaativaisia, kun laitonta siirtolaisuutta vastaan taistelemme, mutta tällä laillisesti olevien työntekijöiden tulee saada tulla kohdellisuuksi todellisina kansalaisina. Heillä täytyy olla tietyt oikeudenmukaiset oikeudet ja heitä täytyy myöskin sillä lailla kohdella, kun meidän omia kansalaisemme kohdellaan. Kiitos. Yes, thank you. Uh, thank you very much for that kiitokset. Tiedän, että on todella vaikeata, kun pyrkii tekemään eron sen välillä, kenen vastuualueeseen kuuluu tietty artiklakohta ja kenen taas jokin toinen. Olen usein miettinyt samaa, mutta kansalaisvapausvaliokunnassa tästä asiasta keskustellaan myöskin tänään ja sen takia itse asiassa kukaan komissiosta ei ole nyt täällä keskustelemassa meidän kanssamme tällä hetkellä, mutta tietystikin varmasti keskustelette vielä kansalaisvaliokunnan kansanvapausvalikunnan kanssa äh, ja mietitte äh, sitä, voidaanko tehdä kuitenkin heidän äh, toimialueensa koskeviin artikloihin tiettyjä tarkistuksia, koska tämä just liittyy tähän syrjimättömyyskieltoasiaan. Jos nyt sitten he haluavat tehdä tarkistuksia meidän toimivaltamme liittyviin artikloihin, niin silloin varmastikin tätä asiaa täytyy käsitellä edelleen. Sitten aikataulu. Tarkistukset on jätettävä 24. maaliskuuta mennessä kello 12. 28. huhtikuussa hyväksys täällä sitten vastuvalikunnassa samoin ja täysistunto toukokuun toinen täysistunto silloin käsittely täysistunnossa siis. Ja muistutan teitä siis, jos lähdette muuttamaan toisen valiokunnan vastuulle kuuluvia artikloita tekemään niihin muutosesityksiä, niin silloin sihteeristö ei ota niitä käsiteltäviksi. Ja sitten seuraavaksi siirrymme käsittelemään ihmisoikeuksia, sosiaalis ja ympäristöä koskevaa säännöstöä kansainvälisessä kauppasopimuksessa, koska Richard Howitt on se saapunut paikalle. Olkaa hyvä. President, and I... Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen teitä. Kun länsiosasta Keski-Englantia tulee niin en tiedä satoiko siellä, mutta onnittelut teille, että te pääsitte tänne. Ja kiitoksia valiokunnan jäsenille ja sihteeristölle, että olette olleet joustavia esitysten kanssa tänä iltapäivänä. Minua on pyydetty tämä lausuntoluonnos laatimaan tästä asiasta. Ihmisoikeudet, ympäristö- ja sosiaaliset standardit kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Potentiaalisestihan se on hyvin laaja alue. Tämä päämietintö on tietysti kansainvälisen kaupavaliokunnassa. Me teemme äh, lausunnon ja tietysti paljon on keskusteltu siitä, että miten sosiaaliset ympäristöstandardit liitetään VTOkin puitteisiin. Heillä on omat varmaankin näkemyksensä tästä ja on vaikea suorattaa tämä keskustelu jonkinlaiseksi järkeväksi kokonaisuudeksi tämän yhden sivun puitteissa. Miten tämän sitten olen pyrkinyt ratkaisemaan käytännön, käytännön tasolla ensimmäisessä kohdassa, hahmottelen sen, mikä mielestäni pitäisi olla periaatteellinen kannamme, että protektionismin kiellämme tai minkä tahansa yrityksen murtaa näitä näitä vertailtavissa olevia etuja. Ja sitten mieluummin kuin, että menisin hyvin laajasimellisen eteenpäin. enkä pitää kaiken kattavia lausuntoja yritä, vaan yritän tällaisen lausuntoja, joka on hyvin käytännöllinen, niin pragmaattinen ja joka on hyvin yksityiskohtainen niiden suhteen, mitä me EU-ssa voimme tehdä kauppasopimuksissa. Ja tietysti meidän valikoimassa erityisesti pitää sosiaalisiin standardeihin keskittyä ja äh, koskien myös iloon liittyviä asioita. Mielestäni muutama tässä on avainasioita. Ensimmäinen on kohdassa yksi, koska tätä tulkintaa VTO-sopimuksen 24 artiklasta, jossa sanotaan monien puolesta VTOsta, että sitä, että sitä, voisi, sitä voitaisiin tulkita joustavammin. Kohdassa kaksi katson Ilon julistuksen keskeisiä sääntöjä. 98 vuoden jälkeen on ollut sarja kahdeksan Ilon tällaista ylisopimusta ja ilo, niitä pitäisi kunnioittaa riippumatta siitä, että onko ratifioitu yksittäisiin jäsenvaltiossa vai ei. Liittymisvapaus esimerkkinä. Se, mitä tässä kohdassa sanotaan, on, että ratifiointi ja toimeenpano tehokkaasti näiden sopimusten mukaan pitäisi olla kauppapolitiikan ytimessä ja kauppasopimusten ytimessä, ja niitä pitäisi käsitellä samalla tasolla ja samalla statuksella kuin markkinoille pääsyasioita, joista monet sanoisivat, että näin ei tällä hetkellä ole. Kolmannessa kohdassa argumentoin, että komissio liiaksi luottaa kansainvälisiin kauppajärjestöihin, en tiedä, onko komissio nyt äh, kuuntelemassa, mutta tämä ei pitäisi olla komissio kohtaan liian kärkevää kritiikkiä, mutta nyt kun monimutkaisuus maailmankaupassa äh, lisääntyy, Dohan epäonnistuttua, EU, Euroopalla on enemmän kahdenvälisiä kauppasopimuksia, niin nyt aikana, kun voisimme vain kansainvälisiin kaupan järjestöihin luottaa, niin se ei ole enää tällainen aika olemassa. Ja ei tietenkään niitä vastaan pitäisi toimia, ja ottaa eri kantoja kuin ne ihan eri kantoja vuoksi itsessään. Sitten kohdassa neljä vaadin, että GSP Plus-asetusta katsottaisiin. Se on tämä parannettu markkinoille pääsy, joka annetaan Euroopassa monille maille, koska ne Ydin ydinsääntöjä ilon, ilossa noudattavat. Tässä on monilla ollut sellaista kritiikkiä, että se miten tätä on sovellettu ei ole tullut niin johdonmukaista eikä objektiivista kuin pitäisi olla. On tiettyjä kriteereitä, joihin verrataan, jos on valituksia joihinkin maihin, niin ne ovat vähän liian milvaltaisia. nämä kriteerit. Ja kun tätä asetusta tarkistetaan, niin silloin näitä heikkouksia pitäisi pyrkiä poistamaan. Ja kun sanon näin, niin olen tietoinen siitä, että hyvin viikkoina on ollut tai tullut tämä päätös GSP Plus jäädyttää Sri Lankan osalta, mutta Sri Lankalle on nyt annettu kolme kuukautta aikaa noudattaa sääntöjä. Se on positiivinen esimerkki mielestäni, jossa Eurooppa on toiminut. Rankaisella sanktion perustuvalla tavalla tätä ei haluta käyttää, että se pitäisi olla aito kannuste siihen, että korkeimmat standardit täytetään se näyttää, että näin voi tapahtua, mutta se täytyy tapahtua johdonmukaisesti myös muiden maiden suhteen. Nämä kestävyyden vaikutusterveydet ovat hyvä väline, mutta joskus niitä ei ole käytetty niin kuin niitä olisi pitänyt käyttää. Kiinnitän huomioon siihen, että meillä on asianmukaisia taloudellisia, sosiaalisia vaatimuksia eurooppalaisesta näkökulmasta, ei protektionismia, tunnustetaan kuitenkin se, että kun siirretään tuotantoa muualle, niin jos äh, näin laman aikana äh, rapautuu liiaksi Euroopan oma tuotanto, tuotanto, niin tunnistetaan se ja vastataan siihen asianmukaisesti. Eli tunnustetaan se, että jos tehdään kauppapolitiikassa päätöksiä, joilla on huonoja vaikutuksia rakennepolitiikan suhtaan, niin täytyisi olla parempia paremmin valmistautuneita koordinoimaan tätä esimerkiksi globaalisen rahaston kanssa, jota ei ole käytetty niin paljon kuin sitä olisi pitänyt käyttää. Kohdassa seitsemän viittaan asioihin, jotka liittyvät siihen, että toimialan ja teollisuuden täytyy itse noudattaa sosiaalisesti ympärillisesti kestäviä äh, toimi, toimia ja täysin kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se, mitä kansainväliset järjestöt, ILO, YK, OECD haluavat saada aikaan yhteiset standardit yrityksille tässä ja tätä pitäisi tukea ja kannustaa myös omassa EU-politiikoissamme koskien kauppaa. No sitten kohdassa yhdeksän viittaa näihin asioihin, jos, joka liittyy tilapäiseen liikkumiseen ja sitä, että kunnioitetaan työehtosopimuksia. Tämä on ollut suuri ongelma. Otetaan huomioon vaikka tuomioistuimen päätöksetkin, niin tästä voi tulla suuren olla myös Euroopan ja kolmansien maiden yhteydessä. Ja pyydän, että tätä, vaadin, että tätä vältetään ja tehdään selväksi, että kansallisia työnormeja noudatetaan kolmansissa maissa. Ja sitten viimeisessä kohdassa Viittaan VTOon liittyvään asiaan, jota pitäisi myöskin käsitellä siinä, että miten tulkitaan. Joskus ajatellaan, että VTO on jonkinlainen kymmenen käskyä ja raamattu, jota ei voida haastaa. Mutta kaikkihan olemme VTOn jäseniä. Mutta jopa nykyisessä VTO-säännöissä on monia asioita ja niihin liittyvissä tulkinnoissa, joista voidaan keskustella. Ja tukien määritelmä, joita, jota nyt käytetään, sitä pidetään monet Euroopan ulkopuolella olevista maista pitävät sitä tällaisena porsaanreikänä. Erikoistalousalueita perustavat ja sitten sallivat sellaisen tuotannon näillä alueilla, joilla ei kunnioiteta työ- ja ihmisoikeusstandardeja. Ja tätä ei pitäisi hyväksyä tietenkään, ja tätä täytyy käsitellä VTOn tasolla. mielelläni kuuntelen sen, mitä muilla kollegoilla on tästä luonnoksesta sanottavana vastauksena ja tarkistusten kanssa teen mielelläni töitä ennen kuin loppuainestykseen. Tästä lausunnosta päästään. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Kiitos. Kaksi komission jäsentä haluaa esittää kysymyksensä herra Moras ensiksi kauppa pääosastosta ja sitten työllisyyspääosastosta toinen komission edustaja. Thank you, Madam President. Uh, Kiitos puheenjohtaja Michel Mokas uh, työllisyyspääosastosta äh, olemme samaa mieltä siitä, että kauppapolitiikka äh, on sellaista, jonka täytyisi heijastella EUn arvoja. Äh, kysymys on instrumenteista, joilla voidaan päästä parempaan työllisyyteen. Kohdissa 1 ja 2 ja 6 eh, eh, tässä eh, lausunnossa tätä korostetaan ja haluaisimme korostaa kauppapolitiikan roolia EU-yrityksen mahdollisuuksien parantamisesta ja työpaikkojen parantamiseksi ja luomiseksi. Ja hyvä on myöskin pyrkiä ennakoimaan nyt tulevia muutoksia komissio neuvottelee vapakauppasopimuksesta ja työnormeista erityisesti juuri tämän kestävän kehityksen ja työnormien artiklan mukaisesti. Kun kysymys on kauppa- ja työllisyyskysymyksistä, niin äh, kysymys on toisaalta äh, poliittisten sitoumuksen soveltamisalasta, mutta toisaalta myöskin sitoumuksesta, kun ajatellaan kauppakumppaneitamme. Ja äh, tässä lähestymistavassa tietystikin me tukeudumme kansainvälisesti sovittuihin työhön liittyviin säännöksiin ja sitoumus, jonka Euroopan komissio on tehnyt vuonna 2006, todella on, sitä on seurattu siitä lähtien ja sitä on tuettu myöskin Euroopan parlamentissa hyvin laaja-alaisella vuonna 2019 päätöslauselmalla. Tämä nykyinen agenda ottaa mukaan myöskin äh, tuottavan työn, oikeuden työhön, sosiaalisen suojelun, työmarkkinoiden välisen vuoropuhelun sekä äh, tietyt tavoitteet. Ja näin ollen se luo suuntaa niin sanotuille perustyönormeille, jotka todella äh, ilon viitteistä mukaisesti luovat tietyt perusoikeudet, mutta tämä tarkoittaa enemmänkin. Tässä tarkoituksena ei ole pelkästään taata vain minimioikeuksia, vaan myöskin tarkoituksena on paremmin ottaa huomioon sosiaalinen suojelu mutta, ja oikeudet, oikeudet ja samanaikaisesti myöskin kilpailukyky. Uskon, että nämä asiat menevät käsi kädessä ja varmasti molemmat osapuolet, niin EU kuin sen kauppakumppanitkin voivat tässä asiassa vain voittaa. Ja tästä syystä nämä työmääräykset tässä asiassa näissä kestävän kehityksen kappaleissa kattavat kolme elementtiä pääasiallisesti. Ensinnäkin tarkoitus on tehokkaasti toteuttaa työn normeja ja noudattaa ilon perussopimusten määräyksiä. Toisekseen myöskin nämä tavoitteet on paremmin määriteltävä ja kolmanneksi myöskin on keskusteltava kauppakumppaneiden kanssa entistä tarkemmin. Nämä ää, ää, säännökset saavat tukea myöskin kansallisyhteiskunnalta, hallituksilta sekä myöskin valvontaa harjoittavalta puolueettomalta taholta ja äh, tarkoituksena on myöskin mahdollisesti ottaa käyttöön äh, tiettyjä sanktioita tältä osin. Ja tämä pohjaa sille vapaa vakamukselle, että kestävä kehitys voi äh, pohjata vain omistajuudelle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle valvontamekanismit kaupassa ja kestävässä kehityksessä ja näissä kapaleissa 50, kapaleissa 58 pitäisi ottaa huomioon tässä yhteydessä. Ja on myöskin hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet ovat, ovat tärkeässä asemassa tässä prosessissa, jotta voitaisiin lisätä lisää keskustelua ja myöskin avoimuutta koska aikaa on varsin vähän komission yksiköt ovat valmiita vastaamaan esille nouseviin kysymyksiin kirjallisesti. Ja myöskin kauppapääosaston kollegani tässä haluaisi esittää pari huomiota. Thank you very much, Luis Portero from the Director General. Kiitokset kauppapääosastosta. Niin, aikaa todellakaan ei ole kovin paljon ja sen takia voimme antaa kommenttimme myöskin kirjallisesti, mutta joka tapauksessa haluaisimme tässä nyt ottaa esille pari esimerkkiä sellaisista seikoista, joita pitäisi vielä tarkastella yksityiskohtaisemmin. Olemme hyvin tietoisia siitä, että ympäristö- tai työllisyysnormien mukaan ottaminen on varsin monimutkainen juttu juttu ja tekniset ja juridiset seikat, joita tässä tuli esille, niin niistä on keskusteltava hyvin tarkkaan. Erityisesti korostaisimme äh, esimerkiksi sitä, että on tarpeen tehdä ero äh, toisaalta äh, Ähm, tiettyjen, tiettyjen äh, vapaaehtoisten ja toisaalta taas pakollisten sääntöjen välillä ja on myöskin taattava äh, soveltamisala, jonka, jossa näitä poliittisia äh, keskusteluja toteutetaan ja on hyvä myöskin miettiä niitä päätöksiä, joita on tehty. Komission mielestä olisi hyvä ottaa huomioon juuri OECDn suuntaviivat. Samoin ilon kolmikanta julistus monikansallisista yrityksistä ja sosiaalityövoimapolitiikasta ja YK on Global Compact-aloite. Tarkoitus ei ole pitää niitä täysin juridisina instrumentteina tietysti kysymys on julkisen osapuolen toiminnasta, ei yksityisten osapuolesta. Ja olemme tietysti samaa mieltä siitä, että parhaita elinkeinoelämän käytäntöjä täytyy noudattaa, mutta samoin myöskin sosiaalista vastuullisuutta on korostettava ja tietysti myöskin kansainväliset instrumentit ja vapaaehtoiset säännöt on otettava huomioon. Saman suuntaisesti olisi muistettava, että että äh, kestävyyden äh, äh, vaikutusarviointi, johon viitataan kohdassa viisi, on mahdollisuus todella olla yhteydessä päätöksen tekijöihin, mutta on selvää, että neuvosto ja komissio sekä Euroopan parlamentti joutuvat sitten kuitenkin tekemään oman arviointinsa kestävyyden aspekteista jokaisen sopimuksen pohjalta. Joko sitten tämä on täysin kuulemismenettelyn löydösten mukaisesti. Sitten toisekseen haluan tässä vaiheessa korostaa kohtaa neljä. Tässä komissio on samaa mieltä siitä, että GSP kysymyksiä on hyvä vielä tarkastella lähemmin ja vertailla sen eri osapuolia ja me todella pohjaamme tässä ilon yleissopimukseen sekä myöskin ilon kolmikantajulistukseen. Tämä pätee niin EU-hun kuin kumppanimaihinkin. Ja on hyvin ilmeistä komission mielestä, että kun kysymys on hyvin monimutkaisesta tilanteesta, niin Euroopan unionin poliittisten instituutteiden täytyy voida sanoa viimeinen sanansa näissä tapauksissa niin että ei voida ajatella täys, täysin näistä automaattista toimintaa. Haluaisin korostaa siis, että tässä lausuntoesityksessä on useita juridisia ja teknisiä elementtejä, joista jo keskustellaan. Artikla 24, samoin myöskin vto säännökset, jotka pohjaavat muun muassa EUn tukiaisiin ja tässä myöskin tulee esille monia äh, erityistilanteita tiettyjen äh, maiden osalta. Näitä on todella läpikotaisin vielä tarkasteltava, niistä on keskusteltava ja sitten jos täällä valiokunnassa haluatte vielä kuulla äh, komission näkemyksen näihin kysymyksiin tai johonkin muihin kohtiin tässä lausuntoesityksessä ja ehdotuksessa, niin olemme todella mielellämme käytettävissä, mutta muutoin voimme lähettää teille tänne valiokuntaan mahdolliset kommentit kirjallisesti. Kiitos. Kiitokset. Niin, äh, äänestys alkaa kello äh, viisi. Tätä äh, on vastustettu yhden henkilön taholta, mutta ei ole mitään syytä lähteä tätä äänestystä lykkäämään. Ja sen takia sitten myöskin koordinaattoreilla on mahdollisuus kokoontua juuri tämän keskustelun jälkeen. Herra Hart, ehkäpä haluatte käyttää puheenvuoron. Ilmeisesti kukaan muu A ja yksi henkilö haluaa vielä käyttää puheenvuoron. I can't quite see. I need my... Anteeksi, nyt en näe oikein kunnolla. Voisitteko kertoa nimenne, koska kukaan ei taida pystyä lukemaan nimenne siellä? The, uh, your... Joe Higgins Gue NGLstä. Muutama huomio minulta herra Hauitin esityksiin. Hyvä puheenjohtaja, Mielestä pitäisi olla perustavanlaatuista se, että ihmisoikeudet ja sosiaali- ja ympäristöstandardit pitäisi ehdottomasti vaatia niitä noudatettavan kansainvälisessä kaupassa EUn taholta ja missä tahansa muussa maassa. Valitettavasti näyttö, joka meillä kansalaisyhteiskunnan järjestöistä, ammattiyhdistyksistä ja pien, tätä siis näiden ruohonjuuritason toimijoiden näytö on, että päinvastainen pätee ja ympäristö- ja sosiaalisia normeja rikotaan ihan säännönmukaisesti monissa tapauksissa. Kohdassa kolme herra Hauitin ehdotuksessa, että ammattiliitot ja ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöt pitäisi, että niitä pitäisi kuulla silloin, kun kauppasopimuksista sovitaan ja kun niitä toimeenpannaan. Sitä kovasti tukisi, mutta valitettavasti näyttö viittaa siihen, että niiden lausuntoja otetaan, tai komissio ota niiden lausuntoja vakavasti eikä toimi niiden mukaan. Ja yhä edelleen tulee EUn parlamentin jäsenten tietoon Organisaatiot, jotka edustavat työntekijöitä, pienyrittäjiä, asukkaita monissa köyhissä maissa, että Euroopassa toimivat monikansalliset, niillä on sellainen rooli Latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi, että niillä on sellaisia toimia, että EUn monikansalliset yhtiöt toimivat negatiivisesti esimerkiksi koskien ihmisoikeusloukkauksia tällaisia yhteisöjä järjestöjä vastaan, jotka asettavat kysymykseksi sen, että ympäristöä turmellaan. Kohdassa viisi. Herra Hauit ihan ohimennen viittaa oikeastaan tähän Kolumbian tilanteeseen ja siihen, että sopimusta valmistellaan tästä. Minä haluaisin tämän kohdan olla paljon vahvempi, että sanottaisiin, että ei pitäisi olla kauppasopimusta Kolumbian kanssa. Niin kauan kun tilanne on sellainen kuin se nyt on, niin että ihan ammattiyhdistysliikkeen aktivisteja ihan säännönmukaisesti murhataan ja että Kolumbian valtio on syyllinen ja, ja että ei aseteta syytteitä näistä lailla levinneistä uhkailuista ja murhista työntekijöitä kohtaan, jotka oikeuksien puolesta taistelevat. Haluaisin lyhyesti viitata kohtaan kuusi, jossa ihan oikein herra Hauet viittaa siihen tosiasiaan, että kauppasopimuksesta neuvotellaan saman aikaan kun käynnissä on tällainen laskukausi. Ja hän olla estää sen, että Euroopan markkinaosuus liian nopeasti laskisi millä tahansa alueella. Valitettavasti globaalis, globaalinen kapitalismi äh, ajaa juuri äh, vie asioita juuri tähän suuntaan. Ja meillä on se tilanne, että eri kansallisuuksia edustavat työntekijät asetetaan toisiaan vastaan näissä suurissa yhtiöissä. Ja meillä on ollut skandalimaisia esimerkkejä. Esimerkiksi Dell Irlannissa puolitoista vuotta sitten 1700 työntekijää irtisanoi. Ja Puolan tuki sitten komission tuella – antoi 50 miljoonaa tukea tälle yritykselle, jotta se voisi aloittaa toimintansa Puolassa. Millaista johdonmukaisuutta tai eettisyyttä tämä on komission puolelta? Ja viimeinen pointtini, niin puheenjohtaja. Herra Hauit vaatii, että jos kauppasopimuksiin otetaan mukaan työntekijän väliaikainen liikkuvuus, niin silloin pitää noudattaa kansallisia työstandardeja ja työehtosopimuksia kumppanimaissa. Hyvin kovasti tukisin tätä, mutta minun täytyy tässä yhteydessä kysyä, että miten on mahdollista, että tämä pantaisiin toimeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin tuomio tuomiolta viimeisen kolmen neljän vuoden aikana. Vaksan Leval tuomio Saks, ähm, Saksin osavaltiota koskeva tuomio esimerkiksi, niin niissä asia on ihan päinvastoin. Ja siinä vahvistetaan alihankkijayritysten äh, oikeus maahanmuuttotyöläisiä riistää, maksaa vähemmän, huon, ja että niillä heillä on huonommat työolot kuin niissä maissa, joista he tulevat. Luxemburgin tapauksessa tämä oli selvää. Haluaisin herra Hauitin ehkäpä kommentoida tätä. että komissio ja tuomioistuin, kun ne niin kutsutusti tulkitsevat EUn perussopimuksia, niin se tarkoittaa sitä, että hauvitin kohta 9 ei pantaisi toimeen ja sitä ei voida hyväksyä. Uh, Mr. Farber, please. Kiitokset, herra Farber. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Kiitoksia. Haluaisin reagoida siihen, mitä Kolumbiasta sanottiin. Viime viikolla olin valtuuskunnan, sosialistien valtuuskunnan jäsenenä Kolumbiassa. Ja niin kuin edeltävä puhuja, tai se mitä edeltävä puhuja sanoi, niin se ei pidä paikkaansa valitettavasti kaikki se tieto, mitä me Kolumbiasta saamme ja kaikki lausunnot, joita me olemme eh, Kolumbian tilanteesta antaneet, niin ne vain kopioidaan Koterissa. Me olimme, ja Koter neuvottelee niistä. Me olimme neljä päivää Kolumbiassa ja tapasimme hallituksen presidentin ja varapresidentin ja yleisen syyttäjän ja kansalaisjärjestöjen edustajia ja ammattiliittojen edustajia. Minä itse olen ammattiliiton edustaja, enkä koskaan tulisi epäilemään sitä, mitä ammattiliitot kertovat, jos se ei olisi totta. Se kuva, mm, mitä meille mm, joka taholta Kolumbiasta esitetään, ei pidä paikkaansa. Kolumbiassa on otettu demokraattisia edistysaskeleita ja niitä edistystä on saavutettu paljon. Siellä sovelletaan myöskin uutta lakia nyt, missä ammattiliittojen edustajien murhaaminen on rikos. Ei tämä murhaaminen ole mitään kansallisurheilua Kolumbiassa. Eli mm, ei, ammatti, ei Kolumbiassa murhata tiettyjen ammattiliittojen edustajia, mutta 150 ammattiliittojen edustajaa valvotaan. Minä pyytäisin, että lausunnon, lausunnon laatiessa niin pitäisi ensin miettiä, mitä todella pitää paikkansa ja mikä ei. Tuomioistuimet ovat riippumattomia ja siellä se olisi oikein hyvä, jos tilanne olisi meillä vastaavanlainen kuin siellä on. Minä kun menin Kolumbiaan, niin olin aika epärevällä kannalla, mutta kun tulin takaisin, niin totesin, että kannattaa sopimus allekirjoittaa. Kun keskustelimme kuten edustajien kanssa, niin keskustelimme ideologia pohjalta. He argumentoivat tätä sopimusta vastaan ja kysyivät, että mitä työntekijät voittavat ja mitä Kolumbia voittaa. Eli minä toistan vielä, että jos joku puhuu täällä jonkun maan tilanteesta, niin hänellä pitäisi olla hyvät tiedot maasta. Tämä on todellakin paradoksi, että Venezuelaa ei kritisoida. Ja Venezuelassa kuitenkin on vallalla diktatuuri, Chavezin diktatuuri. Siitä puhutaan. Puhuin tänään John Monksin kanssa ja haluaisin myöskin seuraavaksi tai keskustella muiden ammattiliittojen edustajien kanssa. Ei ole mitään syytä kritisoida Kolumbiaa jatkuvasti, kun tilanne on täysin toisenlainen. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin Richard Howard vielä lopuksi. Commission colleagues, I'm Valiokuntakollegalle sanon, että olen vähän pettynyt, että ette ollut valmistautuneita antamaan yksityiskohtaisia selvityksiä tästä Tämä on kuitenkin tehty ihan ajoissa, eli se ollut, olisi auttanut, jos yksityiskohtaisempia kommentteja olisi voitu esittää. Ehkäpä ette odottanut, että parlamentin kommentit olivat niin yksityiskohtaisia. Ja kun otetaan tämä huomioon, niin haluaisin pyytää, että tulette kommenttien kannan meitä, minua tapaamaan, niin niitä voidaan hyvissä ajoin keskustella niistä ennen kuin määräaika tarkistuksille menee umpeen herra Marassa kaupan pääosastolta, niin outo on teidän tulkintanne kohdasta seitsemän. Jos komission kollegat eivät lue tekstiä, sanoitte, että sitovia standardeja kohdassa seitsemän vaadittiin vapaaehtoisten sijaan, niin Pyytäisin, että äh, tarkasti katsotte, että missä kohdassa se mukaan on. Sanoitte itse, että komissio halusi rohkaista vapaaehtoisia äh, standardeja ja kohdassa seitsemän käytän tuk- sanaa tukea. Haluaisin vaan, että tarkistatte, mikä, mikä pitää vaikka se, mikä ei. Tässähän minä yritän olla konsensusmielinen tässä. Hikinen, Higgins siinä kom, kritisoi komissiota kovasti ja hän pyytää minua erityisesti vastaamaan Meillä EU:ssa on kansallisten työstandardien ja työehtosopimusten kunnioittamisesta suuri ongelma, mutta näin on myös EUn ulkopuolella. Niin ei pitäisi tehdä. Ja toivon, että valiokunta saa, valiokunnasta tulee tukea sille, että emme omissa kauppasopimuksissamme riko niitä sääntöjä, joita meillä itse on ollut omien rajojemme sisällä. Kolumbiasta Fabrin kanssa olin tässä delegaatiossa ja en aio vastata siihen, mitä hän sanoi, tai myöskään John Higginsille yksityisesti vastaa tästä, koska olen tehnyt sen johtopäätöksen, että tämä lausunto ja mietintö eivät ole oikea paikka, missä parlamentti pitäisi käsitellä tätä tärkeää asiaa. Ilo tällä hetkellä. Sinne on tehty valitus 2700 selvittämättömästä murhasta ja Ilon mukaan on monia lakeja Kolumbiassa, jotka eivät ole ilon standardien mukaisia. Ja pöytäkirja on myös se, että kun Rishevian oikein sanoi, että ei pitäisi kauppasopimukseen suostua, mutta mielestäni tämä on tämän parlamentin uusien valtuuksien kannalta kauppapolitiikassa tämä on hyvin tärkeä asia. Miten kauppapolitiikkaa oikeuksia käsitteleminen, että ei pitäisi takaoven kautta toimia. Sanon vain erityisesti Richardille, että tähän vaikutusarvioiden kestävyyteen tässä viitataan ja mielestäni tässä ei ole kiistaa. Ja kun tämä pidetään mielessä, niin Kiitoksia huomesta. Uh, move to... Kiitos. Nyt seuraavaksi lähdemme keskustelemaan ja äänestämään Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Katsotaanpa. Meillä on kolme liettualaista tapausta, mutta itse asiassa vain yksi niistä liittyy tähän kirjeeseen, työryhmässä on sovittu muusta paitsi kohdasta viisi. Ehdotan siis, että sovimme lopustakin, että äänestämme ensiksi tarkistuksesta kohtaan viisi ja sitten äänestämme koko kirjeestä. Eikö tästä jo koordinaattoreiden kesken sovittu, että näin tehtäisiin. Tämä tuntuisi järkevältä, että palaan kohta teihin, että kohta viisi olisi ainoa ymmärtääkseni, joka huolettaa tiettyjä henkilöitä. Jos näin ei ole, niin kertokaa minulle. Jos viitoskohdan lisäksi teitä huolettaa jokin kohta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Köszönöm, vagyok könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül annak, hogyha hamarabb elmehetünk the, the microphone. Ah, ok. Merci. Uh, thank you. Tehát nem, nem vagyok könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül, hogyha hamar... No niin. Tämä ei ole helppo tilanne minulle, koska kaikki haluaisimme mennä kotiin aikaisemmin, mutta Tämä on periaatekysymys, jos meillä kestää tunti ja sitten emme muuta tätä päivämäärää, niin on henkilöitä, joilla on samaan aikaan tiettyjä velvollisuuksia ja sitten jos he tulevat tänne ennalta määrätyyn aikaan vasta, niin pitää ottaa huomioon, että tulee varmasti paljon pettymystä ja paljon tyytymättömyyttä siihen, kuinka tätä asiaa on hoidettu. On pidettävä kiinni niistä aikataulusta ja kellonajasta, joista on sovittu edeltä käsin. Tämä on asia, joka muuttuu jatkuvasti tämä ei millään lailla auta demokratiaa, että lähdetään muuttamaan äänestysaikoja eikä äänestetäkään siihen aikaan, kun on sovittu eh, etukäteen. Esimerkiksi Rova Gresle on tietyssä parlamentin ulkopuolisessa tilaisuudessa ja hän varmasti saapuu tänne vasta silloin, kun äänestyksen pitäisi alkaa, mutta silloinhan me olemme täällä jo äänestäneet niin, että me ole tähän ollenkaan tyytyväisiä. Uh, Ymmärrän kyllä, että että olette tyytymättömiä, koska yleensä kun asia on esityslistaan laitettu tiettyyn kellonaikaan, niin siitä on hyvä pitää kiinni, mutta kun nyt olen kuullut koordinaattoreita, niin enemmistö heistä haluaisi äänestää jo aikaisemmin, mutta tietysti ymmärrämme tämän vastalauseenne. Mutta kerron jo tunti ja puolitoista tuntia sitten, että tämä äänestys pidettäisikin aikaisemmin ja kukaan ei vastustanut tuolloin. Näin ollen kaikilla on ollut täysi mahdollisuus saada kaikki jäsenet tänne. Jos on tiettyjä valiokuntakokouksia samanaikaisesti, niin silloin tietysti niissä täytyy olla ja työskennellä tätä äänestystä ei nyt aikaisteta kovin paljon ja sen takia haluaisin nyt edetä koordinaattoreiden ehdotuksen mukaisesti. Jos ei ole muita Arvoisa rouva puheenjohtaja, mitä tähän asiaan tulee, niin minä olen koordinaattori, eikä kukaan ole minulta kysynyt mitään. Ymmärrän sihteeristön sanon, että näin ei ole koordinaattorilta pyydet, kysyttiin. Jos koordinaattori ei ollut paikalla, niin hallintovirkamiehet olivat tietoisia siitä, että äänestystä jatkettaisiin ja se, mitä sihteeristö minulle sanoo, niin sen mukaan kaikki siitä tiesivät. Nyt kerrotte minulle, että ette ollut tietoinen, että äänestystä aikaistettaisiin. Minä ilmoitin sen monta kertaa puheenjohtajan paikalta. Ja ymmärsin, että enemmistö ihmisistä oli tietoinen siitä tästä aikaistuksesta ja sen vuoksi hallintovirkamiehillä oli kaikki mahdollisuudet ottaa yhteyttä jäseniin ja pyytää heitä olemaan paikalla. Jos on valiokunnassa, kuten sanoin, niin sitten täytyy olla valmiina olemaan paikalla. Sitten Herra Chabunok on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Mikrofoni, olkaa hyvä. Ja. Eh, děkuji za slovo. Eh, vážená paní předsedající. Arvoisa rouva puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että nyt äänestetään. Mutta minäkin olen koordinaattori, eikä minunkaan otettu yhteyttä. Kukaan ei kysynyt minun mielipidettäni. Tämä siis minun kommenttini. Mutta uskon, että periaatteessa meidän ei pitäisi lyödä lukkoon aikataulua. Tämä on yksi mahdollisuus, mutta sitten toisaalta jäsenten pitäisi olla – valiokunnan kokouksissa läsnä ja jos meillä sitten on aikataulu, niin aikataulua pitää noudattaa. The reason that you weren't asked was Sihteeristö kertoo minulle tässä syy, syy miksi teiltä ei kysytty, ole tullut paikalla. Yksi hallintovirkeilystä olisi voinut teitä ilmoittaa, jos olisi ollut ongelma sen kanssa, niin puolitoista tuntia olisi ollut aika ilmoittaa sihteeristölle, että teillä oli ongelma tämän aikataulumuutoksen kanssa. Ja tämä pätee kaikkiin. Ilmoitus tehtiin ja hallintovirkamiehet jos itse et, itse et ollut paikalla, olisi pitänyt sanoa koordinaattoreille ja informoida teille. Ehkä tätä asiaa pitäisi äh, hallintovirkamisten kesken käsitellä, mutta ilmoitus tehtiin hyvissä ajoin. Kiitokset. No, on äh, tunnustettava, että tulin pari minuuttia myöhässä, mutta äh, mielestäni äh, äh, kuitenkin ei ole oikein tällä tavalla muuttaa äänestysaikoja, vaikka niistä on etukäteen ilmoitettu. Tietysti tämä asia on pantava merkille, mitä voidaan tehdä. Kaikkien tietysti on oltava läsnä, mutta jotkut eivät voi tulla äänestykseen ja senpä takia se varmasti johtaa tyytymättömyyteen. One speaker from each political group. Yksi puhuja kustakin poliittisesta ryhmästä. Jos muut haluavat puheenvuoron, niin mutta jos valitsen ryhmän koordinaattorin, niin pidän sitä sitten puhe, puheenvuoron ryhmän puolesta. Jos muut haluavat puhua, joka ei ole koordinaattori, niin ilmoittautukaa muuten pitäisi mennä äänestämään, siirtyä äänestämään. Ei muita. Teidän koordinaattori taitaa olla jo puhunut, eli ei ketään muuta kuin koordinaattorit nyt. Eli siirrytään äänestykseen keskustelu kirjasta ensin ja sitten äänestys. Haluaako joku kommentoida kirjettä? Työryhmä on ollut. Ainoa kohta, josta kiistaa on kohta viisi. Se, mitä aion tehdä, on ottaa kohta viisi tarkistuksena ja sitten koko kirjasta äänestää. Rova Moran, haluatteko puheenvuoron? Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin olen osa tätä työryhmää ja käyn todella säännöllisesti näissä kokouksissa. Kohta viisi itse asiassa äh, tuli vasta äh, istuntomme jälkeen. Näin ollen mietin, minkä toimenpiteen kautta tämä viitonen tuli, koska olimme sopineet jo äh, tämän kirjan sanamuodoista ja sitten tätä nyt korostetaan niin, että haluaisin kuulla vastauksen. Ja tämä siksi, että itse asiassa kysymys on siitä, että tehtäisiin muutos tähän prosenttiin, kuinka paljon osarahoitusta tulee Euroopan sosiaalirahastosta, koska sitä tuossa meidän keskustelussamme ei voitu käsitellä. Anybody else wish to come in on that? Haluaako joku muu puheenvuoron tästä asiasta? Rauva Harki. Ihan lyhyesti olen samaa mieltä äskeisen puhujan kanssa. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta tätä tutkia, tehdä informoituja päätöksiä siitä. Vasta viime hetkessä tämä minulle esiteltiin ja Tietysti se on hankala, kun uusia asioita esitellään silloin, kun ne valmistautumassa äänestämään. Se on ongelma. Mrs. Cornelison. Arvo Cornelison. Tood uh, Niin, minäkin. Äh, tämä äh, ei ollut äh, näissä minun paperissani, mutta lainasin tuosta naapurilta. Mutta ehkä olisi hyvä, jos puheenjohtaja lukisi tämän ääneen. Mr. Serkis, what's your view? Es la misma cosa para mí. Sorry, Yo no tengo... it was below Sorry. everything uh, on the table. I... My mistake. Mr. Serkis, please. Sí, tengo el mismo problema. No... La carta. Minullakaan ei ole tässä kirjassa kohtaa viisi. The difficulty, I'm told, is that we Minulle kerrottiin, että ongelma on se, että meillä oli aikaa, koska budjettivaliokunta kun äänestys tulee. Eli jos haluamme sanamme sanottavan, niin sano sanan, niin tästä kirjasta pitää tänään äänestää. Voin lukea uuden kohdan, jos se auttaa. Ymmärrän, että työryhmä on pitänyt kokouksen monta kertaa, ja ainoa kiistanalainen kohta on kohta viisi. Jos se auttaa, niin voin lukea kohdan viisi. Siellä tämän uuden ehdotetun sanamuodon kohdassa ja sen jälkeen, jos haluatte kommentoida sitä jälleen. Niin että sitten olisi lyhyt keskustelu siitä, mutta minulle kerrottiin, että ellei sitä äänestetä nyt, niin meillä ei ole mahdollisuutta äänestyttää sitä uudestaan, joten luen sen. Ja sitten jos sen jälkeen haluatte kommentoida, niin voimme käydä lyhyen keskustelun siitä, jos se sopii. Kohta Pahoittelen, että neuvosto ei ollut valmis hyväksymään komission ehdotusta parantaa yhteisrahoitusta rahaston toimiin 75 prosenttiin, jotta voidaan stimuloida jäsenvaltioita, valtioiden talouksia kriisiaikana, jotta saadaan käyttöön globalisaatiorahaston täysi potentiaali kyseessä olevien työntekijöiden eduksi ja parantaa heidän työvoimansa, niiden työvoiman ammat, ammattitaitotasoa. Haluatteko, että vielä kerran luen sen? Rouva Mora. Merci, Madame la Présidente. Kiitokset. Jos äh, jatkamme sitä, mitä tässä teemme, niin silloin viemme täydellisesti äh, työryhmän työltä merkityksen olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Rova Haakin sanoi tuossa työryhmässä. Meitä on varsin vähän ja edustamme siellä eri puolueita ja olen täysin sitoutunut työskentelemään vakaasti. Tämä tarkistus tulee nyt täältä ikään kuin viime hetkellä ilman, että kukaan sitä ilmoittaa omakseen. Mielestäni meillä nyt on tässä ota tai jätä tilanne edessä Äh, me kuitenkin työskentelemme tuossa työryhmässä säännöllisesti. Näin ollen mielestäni tässä halveksutaan täysin sitä sitoumusta, joka meillä on ollut tätä työtä kohtaan, äh, jota teemme EGRn suhteen. Sorry herra Ori. Ria Omen Reuters. Igen, most működik, jó. Ehhez szeretnék kapcsolódni, amit el... Kiitos puheenjohtaja. Haluan käyttää vuoron siitä, mitä Elisabeth sanoi. Kysymys oli äh, äh, siitä, että tämä vain toistuu, mutta nyt äh, tämä ongelma liittyy liittyy siihen, kuinka parlamentti, neuvosto ja komissio tekevät työtä yhdessä. Ja tämä uusi kohta itse asiassa on asia, jonka pitäisi olla myöskin kaikkien sopimusten mukainen. Uh, uh, itse asiassa keskiviikosta ei tullut mitään takaisin, eikä kukaan vastalautta esittänyt. Voisinko ehdottaa, jos, jos kaikki ovat niin huolestuneita tästä uudesta kohdasta? Se oli sen vuoksi ymmärtääkseni, että komissio on lähettänyt vastauksia. Ja sen vuoksi sitä sen siinä valossa muutettiin. Mutta ehdottaisin yksinkertaista tapaa edetä. Jos ihmiset eivät ole tähän tyytyväisiä, jos kirje pitää saada läpi, niin äänestetään muutoksesta kohtaan viisi, jos se menee nurin. Ja pidetään voimassa alkuperäinen kohta viisi äänestetään koko kirjeestä, jos ihmiset ovat huolestuneita siitä, että sitä ei ole laitettu levitykseen. Olen varma, että sihteeristä on niin tehnyt, mutta ymmärrän huolenaiheeni siitä, että jotakin on tuotu mukaan sen jälkeen, kun työryhmän kokous on ollut ja he ovat paljon tässä työtä tehneet, niin kyllä ymmärrän sen. Voin ymmärtää huolenne tästä, mutta se ongelma, joka meillä nyt on, on se, että joku kirja pitää saada läpi. Alkuperäisen sitä kirjeestä mielelläni äänestetään kokonaisuudessaan, jos ihmiset haluavat äänestää eri kohdasta, erilaisista kohdasta viisi, niin ihan hyvä, mutta jotain tästä saatu saada tehtyä. Voimmeko koordinaattorin kesken tehdä nopean päätöksen? Koska teidän tästä pitäisi päättää. Oletteko sitä mieltä, että minun ajatukseni siitä, että äänestetään uudesta kohdasta viisi, ja sitten kirjeestä on oikea tapa edetä herra Serkas, ensin sitten herra Ori ja sitten Marian Haakin. Sí, yo lo apoyo totalmente. Minä tuen tätä täysin, mutta haluaisin sanoa, että on täysin selvää, että jos olisi ollut aikaa, jos tämä olisi lähetetty sähköpostitse ja jos ryhmillä olisi ollut mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tämä, niin tämän on oltava selvää jotta oltaisiin oikeudenmukaisia. Ja minä itse asiassa puolan tätä tekstiä ja äänestän sen puolesta. Sent out on Wednesday. Sihteeristö sanoi, että se lähetettiin keskiviikko. It's not in the dossier, but it was sent to the work... Ja se mukana, mutta työryhmän jäsenille se lähetettiin keskiviikkona. Ja se... Niin, niin, herra, herra Ori. Kiitokset. Tässä keskustelussa nyt ei olla enää kovin vakavalla pohjalla. Kaikki tietävät, että viime viikko oli vaalipiiriviikko ja meidän täytyy tavata tietysti myöskin äänestäjämme ja meillä oli parlamentin ulkopuolisia tehtäviä. Näin ollen aikaa oli hyvin vähän ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mahdollisuuksia äänestää tämän asian täysin tuntien. Mrs. Uh, Raiten. Rova ehm, Point of order. Uh, yes, artikel... Tiedotushuomautus siis. Two Artikla 172. Rouva puheenjohtaja. Minä en ole tämän valiokunnan äh, täysimääräinen jäsen, mutta käyn usein näissä kokouksissa ja minun täytyy sanoa, että tämä sekosorto on ihan käsittämätöntä. Minä halusin olla paikalla 15 äh, vaille 6 äänestämistä silmällä pitäen. Ja nyt jos tätä tekstiä Äh, ei ole annettu, niin eihän silloin pidä äänestää. Minä äh, haluan äh, vedota työjärjestyksen artiklasta 72b ja sen pohjalta meidän täytyisi ottaa kantamme tähän asiaan. ei ole myöhentää, sitä täytyy äänestää tänään, jos sitä ei tehdä tänään. Ei ole työllisyysvaliokunnalta mitään lausuntoa kirjeen muodossa. Sitä optiota siis ei ole. Ehdotan vain, että koordinaattorit päättävät, että äänestämmekö kohdasta viisi tarkistuksena ja sitten sen jälkeen alkuperäisestä kirjeestä. Herra Serkas ja sanoi, että tämä on oikea tapa edetä. Herra Ori ei ole varma, onko se oikea tapa. Pitäisikö äänestää kohdasta ja sitten kirjeestä. Rouva Moran näyttää, että näin on. Rouva Harkin. Olen samaa mieltä ehdotuksenne kanssa puheenjohtaja. Mr. Chaprinok. Herra Chaprinok. Že bychom měli hlasovat pouze o dopisu, tak jak vzešel z pracovní skupiny. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi äänestää ainoastaan siitä kirjeestä, jonka työryhmä laati. Herra Ori. Kiitokset. Mielestäni kukaan ei halua äh, meidän äh, lausuntoamme lykätä. Meidän on kuitenkin näytettävä kirjasta ilman kohtaa viisi, eh, koska se tuli näin viime hetkellä. Kirjasta sisäänestettäköön, mutta ilman kohtaa viisi. Um, Kun näen, että niin monet ihmiset ovat huolestuneita kohdasta viisin, niin että jotta saataisiin jotain läpi, jos se sopii muille koordinaattoreille, herra no- Sarkas siellä nyökkää, niin äänestämme kirjeestä, emme äänestä lisää kohdasta viisi mutta minulle kerrottiin, että se on teille lähetetty, se on asiakirjassanne, koska se jaettiin kokouksen alussa. Sitten Sihteeristö minulle kertoi, mutta jos tämä on päätöksenne, niin äänestämme pelkästään kirjeestä, josta sovittiin työryhmässä. Mutta tulevaisuudessa sihteeristö siis minulle kertoi, että jos sihteeristö kertoo, että jotain, jotakin on lähetetty, niin uskon, että se on lähetetty sitten onko se teidän pöydänne vai ei, niin se ei kuulu tähän, mutta keskiviikkona se lähetettiin, että jos voitte tulevaisuudessa pitää silmällä sitä, että ei tulla siihen, että ei ole sellaista tilannetta, että ihmiset väittävät, että eivät ole saaneet, kun se on kuitenkin lähetetty. Yksi äänestys siis, siis se on kirjeestä puolesta. Anyone against? Onko vastaajia? Abstentions? Tyhjää. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta yksi vastaan ei tyhjiä. Kiitoksia. Siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on vastuuvapaus, budjetti ja lyhyt keskustelu kaikista budjettikohdista. Ja jos Rova Gressille voisi pitää puheenvuoron, niin olla paikalla. Herra Ori, haluatteko korvata hänet? Ei tarvitse kovin kiistanalainen asia. Én gondoltam azt, hogy nekem most, hogy... Rova puheenjohtaja, itse asiassa en odottanut ollenkaan, että joutuisin kommentoimaan tätä ennen äänestystä. Ö, ö, Äh, Rova Gressle ei ole täällä valitettavasti, koska nyt tällä tavalla lähdimme aikatauluja muuttamaan. Tämä äh, tietysti sekoittaa aikataulut äh, ja meidän täytyy nyt varmasti vain äänestää sitten näissä olosuhteissa ilman, että Rova Gresle on paikalla. Rova Gresle itse asiassa, joka on kollegoiden kanssa viime hetken saakka neuvotellut tästä, niin tietystikin nyt äänestys toteutetaan niiden viimeisten tietojen pohjalta tältä iltapäivältä kello kaksi, mutta tietysti tilanne on voinut vielä muuttua sen jälkeen. Herra Darden. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin toistaa vain ryhmäni nimissä sen, että tietysti tahdomme tasapainoa toisaalta varojen ja säätiöiden hallinnassa toisaalta tiukkuutta pitäisi saada ja hoitaa varoja oikein, kuten Rova Greslekin haluaa, mutta myöskin prosessien täytyy olla tehokkaita ja mielestämme tässä tarkoituksena ei pidä olla minkään maan sormella osoittaminen tai tietynkään äh, sisäisen äh, tilanteen sormella osoittaminen tietyissä äh, virastossa. Ja sen takia olemme tehneet joitakin tarkistuksia ähm, lausunnon hienosäätämiseksi ja myöskin kentällä toimivien henkilöiden toimien ohjaamiseksi. Ja tässä, jotta otettaisiin myöskin huomioon tilintarkastustoimistomen näkemykset. Olen tavannut Rova Grislen sen jälkeen, kun jätimme tarkistuksemme ja äh, näiden eri kontaktien jälkeen toijomme tiettyjä, tuemme siis tiettyjä kompromissitarkistuksia, ei me suinkaan kaikkea, mutta joka tapauksessa ainakin ne, jotka, niitä, jotka eivät tuo mitään uutta tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen tai tähän mietintöön. Ja haluaisin myöskin ehdottaa, että tarkistus kolme vedettäisiin pois. Siinä kysymys on komission vastuuvapausäänestyksestä siis. Voilà, madame la présidente. Tässä, mitä halusin sanoa, rouva puheenjohtaja. Anybody else coming in? Haluatko joku muu puheenvuoron? Ymmärrän, kun pyysitte vetää pois. Ja tuo Figueiredo on myöskin sen alle kirjoittanut. Joten hänen lupansa pois vetämiseensä tarvittaisiin myös hänelle paikalla. Let's move to the vote. Mennään äänestyksiin, jos muita kommentteja ei tule. Ensin vastuuvapaus yleisen budjetin toimeenpanosta. Pääluokka 3, komissio- ja toimeenpanovirastot kohta 3, tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistaisimme koneellisesti. Äänestys alkaa. Jos korttia ei ole mukana, niin ilmoittakaa vain, niin äänest, äh, laskemme mukaan. Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta, 24 vastaan. Äh, 23 vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 26 vastaan. Tarkistus 4 tyhjää hyväksytty. Sitten lopu äänestys. Äänestys alkaa. Hän päättyy. Äänestys päättyy. Voitteko ilmaista, miten äänestätte, jos korttia ei ole mukana? 36 puolesta, yksi tyhjä, ei vasta ääniä. Onnittelut Rova Greslelle. Toinen äänestys on vastuuvapaus Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöstä varahoitovuodelle 2008. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Tarkistus 3. Äänestys päättyy. 19 ja 19, joten hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Koneellisesti tarkistetaan, äänestys alkaa. päättyy. 26 puolesta, 15 vastaan, ei tyhjiä. 5, 6, 7 raukeavat. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 raukeavat 11 puolesta vastaan. Koneellisesti tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2021 hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Siitä ei äänestetä, se on vain kielellinen tarkistus. Sitten loppuäänestys lausuntoluonnoksesta. Koneellisessa äänestyksessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 13 vastaan. Onnittelut jälleen. Seuraava, joka on vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varahoitu vuonna 2008. Työjärjestyshuomautus Rova Omen Roitten. Minä ihmettelen, että missä tarkistukset ovat me äänestimme sellaisesta ehdotuksesta, missä minulla ei ollut tarkistuksia. Kyllä kerrottiin, että äänestysluettelossa on nämä tarkistukset. Sitten. Ja, mutta minulla niitä ei ole, minun papereissani. Teillä ei niitä välttämättä ole, mutta ne ovat asiakirjojen mukana. Voidaanko mennä äänestämään? Puolesta. Ik vraag even aan u, voorzitter, Rouva puheenjohtaja, me olemme kesken, keskellä äänestystä. In the file. Se on asiakirjassa The one person that hasn't got it. No, ei ollut. Äänestyshenkilössä teillä. Ei, pelkästään minä. Ei täällä, tässä tämän pöydän varrella ole muillakaan. No niin, nyt saatte sen. Because you came in late, I think. I think they were delivered before you tulitte varmastikin myöhässä ja ne jaettiin ennen tuloanne, koska tulitte puolisen tuntia myöhässä. Sitten tarkistus yksi. Nyt kun olen on niin saanut kopionsa, olisi ehkä hyvä, jos tulisitte ja minä ottaisin tänne. Mutta tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 24 vastaan. Niin, siis puheenjohtaja korjaa hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Hylätty kompromissi 1 Johon tarkistetaan tarkistus kaksi koneelliset. Äänestys alkaa. Niin, minulle kerrottiin väärin. Hyvin teitte, kun vaaditte tarkistusta. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan hyväksytty. Neljä raukeaa, kolme raukeaa, joten lausuntoluonnoksesta koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut jälleen Seuraava on vastuuvapauden myöntäminen Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi yksi koneellisesti. Twenty-five. 25 vastaan 17 hyväksytty. 1, 2, 3 raukeavat. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kutonen raukeaa ja 5 raukeaa. Lausuntoluonnosta äänestäminen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut jälleen. Ja sitten viimeinen äänestys on vastuuvapaudesta. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarviosta vastuuvapaus vuodelle 2008. Ensimmäisessä on kohta kohdalta äänestys Notes the Court's Findings kohdasta Sound Financial Management in the Future kohtaan puolesta. Ensimmäisen osan puolesta siis vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toisen osan puolesta vastaan koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lausuntoluonnoksesta äänestäminen koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut Rova Gresslelle kaikesta kovasta työstä, jonka hän on tehnyt ja monet onnittelut. Uh, the date of the next meeting is... Seuraavan